Ja lopuksi, koska viime vuonnakin oli myös minun ryhmäni varjoesittelijä tässä mietinnössä, niin haluaisin pyytää sitten komissiota todellakin lukemaan tämän lausunnon tarkkaan. Ja vaikka meillä ei olekaan yhteispäätösmenettelyä tässä asiassa, kuitenkin heidän pitäisi ottaa huomioon meidänkin kommenttimme ja antaa tähän myös sitten sisällöllisiä vastauksia ja myös niihin asioihin, jotka viimeissäkin kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa esitimme. kartellirikkomuksia koskevassa asiassa, e, jos ei tätä hoideta tarpeeksi ajoissa, niin tämä johtaa sitten pk-yritysten suhteen siihen, että heillä on erilaisia sanktioita kuin suurille yrityksille. Ja tähän me odotamme edelleenkin vastausta komissiolta, joten e, tämä kertomus on vain siinä mielessä järkevää, että teemme myöskin yhteistyötä asiassa, eikä tässä ole pelkästään kyse siitä, että me teemme kertomuksia sinänsä. Tämä on hyvä perusta ja kiitokset teidän mielenkiinnostanne. Kiitoksia. Eräs maapi sitten Rova Tyler, olkaa hyvä. Sosiaalidemokraattien edustaja. Kiitoksia. En tiedä, niin tässä sanottiin Weiler, mutta ymmärsin minut. Niin haluaisin kiittää eh, edustaja Busoita tästä lausunnosta talousvaliokunnasta. Minä olin hiukan myöhässä. Kohta viisi, lääketeollisuus, erittäin huolestuttavaa ja hyvä, että hän ottaa tämän esille. Minun mielestäni on tärkeää, että me mietimme sitä, koska se ansaitsee. Sitten kohta neljä, energia. Ehkä meidän pitäisi ehdottaa ajatuksia kuluttajien oikeuksista jotakin energiamarkkinoille, jotta ihmiset tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat. Kyse ei siis olisi ainoastaan hinnoittelusta, vaan myös kuluttajahinnoista. Haluaisin kiittää Kristiania hänen työstään. Kiitoksia. Kiitoksia. Puhun lyhyesti nyt vihreiden puolesta, enkä puheenjohtajan. Olen samaa mieltä herra Schwabin kommenttien kanssa, että meidän pitäisi toki kysyä komissiolta, mitä tästä kertomuksesta seuraa, mitä johtopäätöksiä he tekevät tämän jälkeen. Tämä on järkevää, koska muuten me teemme joka vuosi tämän kertomuksen, joka on sitten ihan turha. Tämän kysymyksen esittäminen on ihan järkevää. Ja muutoin myös tuen esittelijän kantoja. Energia on tärkeä asia. Ja monilla jäsenvaltioilla on hyvin suurta keskittymistä näkyvissä, ja tämä vaikuttaa esimerkiksi kuluttajiin sitten tämä johtaa siihen, että energiantuottajat sitten hallitsevat myöskin näitä energiaverkkoja ja voivat silloin hyvin pitkälti sitten myös määritellä sen, eh, miten tarjonta kehittyy, joten tämä asia pitäisi kyllä ottaa esille. Tämä näin minun kommenttini vihreänä varjo esitteli, ja nyt olen taas puheenjohtajan roolissa, herran Pilan. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja również chciałem się przyłączyć do podziękowań dla pana mm, buzoya za przygotowany projekt opinii. cieszę się w ogóle że parlament europejski w tym roku rozpoczął pracę nad niin, e, minä olen samoilla linjoilla kuin muutkin. On erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti on lähtenyt toimiin aikaisemmin e, tällä kertaa kuin edellisinä vuosina. Nyt e, sillä on oma Täällä on joku tekninen ongelma. Ehkä joku voisi katsoa tätä asiaa. Tulkkausta ei voi kuulla teknisen häiriön takia. Ranskassa, ranskaksi ja saksaksi. No French? No French. No French at all. And the problem... ah, Ranska ei ole ollenkaan ja sitten Saksassa oli tällainen toinen tekninen ongelma. Se oli häiriö taustalla. Now it's better. French? Ja nyt Saksa toimii, entäs Ranska? Okei, okay. okei. Okay. We Toistanko se, minkä äsken totesin? Then we can see if it works. Niin, toista muutama sana ja sitten katsotaan toimiko, tämä. Into Polish, some words. Start. <laughs> Siis puolaksi voit aloittaa. Haluaisin vielä kiittää herra Pusoita tämän kertomuksen valmistelusta. Ja olen erittäin tyytyväinen, että voimme eh, nopeammin tehdä tämän kertomuksen kuin aikaisemmin. Ja tiedän, että me haluamme puhua myöskin yhdellä äänellä täällä. Tiedän, että meillä on myös vähän aikaa käytettävissämme, ja olen erittäin tyytyväinen, että herra Pusojo on kiinnostunut, kiinnittänyt huomioon sen kahteen sektorin, siis energiaan ensinnäkin. Vuonna 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi energiapaketin, ja tähän teemaan liittyen on myös olemassa vielä paljon keskustelun aihetta, ja komissiokin on kiinnittänyt tähän huomiota jo. Sitten toinen farmaseuttinen sektori. Tälläkin sektorilla tarvitaan enemmän kilpailua, joten kiitän herra Busoita siitä, että hän mainitsee myös eurooppalaiset patentit. Se, että tällaista patenttia vielä ei ole, se on kyllä suuri ongelma sitten yhtenäismarkkinoiden loppuun viemiselle. Yksi ristiriita kuitenkin tässä vielä on. Kohdassa kolme. Siellä puhutaan yhteisestä, siis ryhmäkanteista. Kiitoksia, herra Salvini, olkaa hyvä. Ah, ette halua siis, herra Syvää. Euh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää äh, hänen tekemästään työstä. Ja minulla on tässä pari huomiota. Ehkäpä tarkistuksen muodossa ensimmäinen liittyy lääketeollisuuteen, josta jo puhuttiinkin. Äh, sitten tämä äh, patentti eh, koskien eh, lääkkeitä, joista tulee rinnakkaislääkkeitä. Tämä ei sinänsä ole mikään ongelma, koska joskus tämä saattaa parantaa lääkettä, tämä eh, patentti, klusteri, jos torjutaan klustereita, se tarkoittaa ehkä kaikkia klustereita. Mutta sitten tämä yhteisöpatentti, Eurooppa-patentti, nyt olisi hyvä löytää keino että jos jos tehdään patenttianoimus yhdessä maassa, niin se pätee kaikkiin maihin. Että sitten lyhyesti vielä ryhmäkanteesta. Siitä varjoesittelijä jo puhuikin, eli pitäisi tietää haluavatko kuluttajat tehdä sen yhdessä ryhmäkanteen, että tässä olisi opt-in mahdollisuus ennemmin kuin että määritään toisella tavoin ryhmäkanteet. Tässä siis yksityiskohtia tästä mielenkiintoisesta työstä. Vielen dank. Kiitoksia. Sitten antaisin puheenvuoron herra Mayerille ja tämän jälkeen komissiolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kilpailu lainsäädäntö on osa sosiaalista markkinataloutta ja hyvin tärkeä osa sitä. Me tarvitsemme myöskin sellaisen sääntöistöpuitteiston, joka ottaa huomioon samalla yhtenäiset toimintakykymahdollisuudet markkinataloudessa. Ja osa tästä on sitten kartelioikeus, osa tästä on myöskin mainonta. Ja tässä oikeastaan me haluamme vapauttaa sisämarkkinat. Tämä on meidän tavoitteemme, mutta nekin säännösten puitteissa. Eli kyseessä on myöskin samalla 27 jäsenvaltion yhteinen toiminta. Ja silloin mietitäänkin sitä, että kuinka paljon annetaan vapauksia, kuinka paljon taas annetaan toisaalta rajoituksia. Ja mainonta esimerkkinä, totta kai on olemassa vapaus, se voi mainostaa mitä haluan, mutta rajoitukset ovat myöskin siellä, että väärinkäytöksiä ei saa tehdä aivan oikein, mitä täällä esittelijäkin totesi, eh, tämä on väärinkäyttävää, jos käyttää vaikka sitä yrityksen toimesta sitä, että yrittää mukaan mukaan, vaikka toimitaan muka kuluttajien ja mukaan, vaikka käyttää heitä väärin, vaikka alaikäisiä jollain tavalla. Eli meidän pitäisi hieman yleisemmin katsoa sitä, mitä me Euroopan parlamentissa keskustelemme, ja sitten myöskin päättää nämä asiat. Aika usein yksittäisissä lainsäädännön osissa, vaikka ähm, kuluttajasuojalainsäädännössä, me pyrimme siihen, että me otamme jokaisen pikku asian ottaa mukaan, jokainen tuo omia muutosehdotuksiaan tänne näin mukaan, ja vaikka yli 2000 mm, tarkistusta loppujen lopuksi. Tämä on järjetöntä. Meidän pitää hieman miettiä enemmän näitä perusperiaatteita, ja tämä on silloin ihan oikein, jos vaikka esittelijä toteaa, että energia on nyt se asia, joka haluan ottaa tähän mukaan. Mutta meidän pitää myös samalla ponnistella, ettei sitten lopuksi meillä ole vaikka 1600 tarkistusta tässä näin mukana, vaan tehdä hyvää työtä ja huomauttaa, että meidän pitää myöskin tehdä yleistä työtä eikä katsoa pikkuasioita. Tämä on myös huomattava. Tämä on vetoomus teille sisämarkkinoiden vapausasia ja siihen liittyvät säännöt ja rajoitukset. Niitä pitää kyllä työstää. Me tietenkin haluamme suojella yrityksiä ja kuluttajia. Mutta mm, vähän selkeämmin ja yksinkertaisemmin. Meillä on täällä liikaa yksittäistä sääntelyä ja tätä en haluaisi. Ei ole mitään järkeä että Euroopassa säännellään 27 jäsenvaltion yksittäisiä asioita. Ei, vaan on järkevämpää, että tiettyjä asioita esillä, vaikka väärinkäytöksiä estetään. Ja siihen kuuluvat sitten nämä ja nämä, nämä asiat. Mutta ei yksittäisiä asioita. Tämä ei ole soveltuvaa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Mayer. Sitten komission edustaja Rova Pumps eh, kilpailupääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Komissio on ensinnäkin tyytyväinen tähän lausuntoluonnokseen. Siinä otetaan erittäin olennaisia seikkoja esille tästä kilpailupolitiikasta ja me myöskin olemme kirjanneet sen tuen, jonka esittelijä, valmistelija antaa komissiolle tässä kriisi, talouskriisiasiassa. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada Ähm, tasainen pelikenttä aikaiseksi, mutta kuten varapuheenjohtaja Almunia lokakuun talousministerikokouksessa sanoi, me emme vielä voi näitä määräaikaisia puitteita poistaa, mutta me toivomme, että me voimme palata normaaliin markkinatilanteeseen vuoden 2012 alussa. Valtion tuki oli eh, ehto eh, yrityksille silloin, kun oli kysymys uudelleenjärjestäytymisestä. Sitten mitä tulee synergioiden aikaansaamisesta kilpailupolitiikan ja kuluttajapolitiikan välillä, niin haluaisimme käsitellä kolmea asiaa. Ensinnäkin kilpailupääosasto, me asetamme eh, sääntöjä, joilla me pyrimme edesauttamaan kuluttajien tilannetta. Tämä on se järkeily siellä taustalla ja meidän erityisyksikkömme pyrkii siihen, että kilpailupolitiikassa otetaan tämä kuluttajaulottuvuus paremmin huomioon. Toiseksi me haluamme myöskin painottaa niitä ponnisteluja, joita komissio on tehty, jotta luotaisiin johdonmukaiset puitteet silloin, kun on kysymys tällaista yksittäisistä kanteista. Tässä me teemme muiden komission palveluyksiköiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja me tulemme järjestämään tästä julkisen kuulemisen tänä syksynä. Komission ajatuksena on siis ensinnä saada aikaan puitteet josta järjestetään julkinen kuuleminen marraskuussa ja se kuuleminen jatkuu sitten helmikuun loppuun saakka. Varapuheenjohtaja Almunia on jo viime viikolla ilmoittanut, että sitten kun kollegio on puitekehyksen hyväksynyt, niin sen jälkeen tehdään eri politiikan aloilla aloitteita, mukaan lukien kilpailu, ympäristö, kuluttajansuoja ja niin edelleen. Hän, hänen aikomuksenaan, jos siis puitteista päädään sopimukseen, hän haluaa ehdottaa ähm, direktiiviluonnosta tästä äh, korvausjärjestelmästä vuoden 2011 loppupuolella ja se täytyy sitten hyväksyä neuvostossa ja parlamentissa siellä asetettaisiin kansalliselle järjestelmälle äh, vähimmäisvaatimuksia, jotta varmistetaan se, että tämä järjestelmä on realistinen kaikkien kannalta jäsenvaltiot sitten nämä standardit ottaisivat käyttöön omien eh, juridisten perinteidensä mukaisesti. Eli tämä on se järkeily tämän eh, asian taustalta. Ensimmäisenä siis nämä puitteet, joista järjestetään julkinen kuuleminen marraskuun ja helmikuun välillä. Ja sitten viimeisenä komissio vielä haluaa varmistaa sen, että kaikki aloitteet kilpailupolitiikassa ne tehdään vaikutusarvioiden mukaisesti ja että niissä otetaan huomioon vaikutus kuluttajiin ja me tulemme ponnistelemaan kaikissa näissä asioissa silloin, kun on kysymys kilpailusta ja kuluttajapolitiikasta. Sitten se, että saataisiin energian sisämarkkinat aikaiseksi, no komissio kirjaa tämän esittelijän esittelemän huolenaiheen me myöskin muistamme nämä toimet, mihin me olemme ryhtyneet vuonna 2009 ja myöskin tänä vuonna näissä energia-asioissa. Ja sitten mitä tulee lääketeollisuuteen, haluaisimme myöskin viitata komission käynnissä oleviin ponnisteluihin ja tutkintoihin tällä sektorilla. Ja lopuksi vielä haluaisimme tässä vaiheessa kirjata tämän valmistelijan esittämän tuen, mitä tulee tähän EU-laajuiseen patenttien, patenttiriitojen ratkaisujärjestelmään – ja siinä, että varmistettaisiin senkin, että televiestintäsektorilla nimenomaan noudatettaisiin komission suosituksia. Kiitoksia. Sitten valmisteli, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kollegoita, jotka ovat ilmaisseet myönteisen kantansa näihin ajatuksiin, joita olen ehdottanut tässä lausuntoluonnoksessa. Minä odotan kovin innokkaasti tarkistuksia, jotta voidaan saada teksti paremmalle tolalle. Olen samaa mieltä herra Schwabin kanssa, rovasta Stylerin kanssa, teidän kanssanne ja Minner Bilanin kanssa näistä ajatuksista. Haluan kiittää komissiota ja onnitella komissiota tästä aloitteesta, että aloitetaan keskustelut ajatellen näitä vaurio, vahinkoja. Minä mm, olen herra Vänginin kanssa aivan samaa mieltä tästä lääkekysymyksestä, samoin kuin optimaalisesta ehdotuksesta ajatellen ryhmäkannetta. Jos ehdotatte tarkistuksia, voin parantaa tekstiä ja näin sitten, näette sitten lopputekstissä omat kannanottonne. Kiitoksia kovasti. Sorry, ist nicht an. Vielen Dank. Ich möchte noch mal an die Deadline for Kiitoksia. vielä tarkistusten jättämisen määräaikaa. 28. lokakuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Näin tämä kohta on käsitelty ja mennään sitten seuraavan kohtaan. Herra Chauvin, olkaa hyvä. Excuse me, aber jetzt kommt der Bericht von Herrn Chauvin und ich... Niin, herra Chauvinin mietintö seuraavaksi, olkaa hyvä. Pyydän anteeksi tässä kaivoin näitä papereita, jotka liittyvät mainontaan. Tämä on oma-aloitteinen mietintö, joka on ollut suht menestyksekäs, koska tähän tehtiin 130-140 tarkistusta. Ja halusin tässä toimia seuraavalla tavalla – Haluaisin, että tämä mietintö, jonka nimi on mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen, siinä tulisi keskittyä pääasiassa internettiin, koska tässä, tähän internetmainontaan liittyy aivan omat erityiset sääntönsä. Ja täten haluaisin keskittyä tiettyihin viestinnän muotoihin. Ensimmäinen osa tästä mietinnöstä Siinä muistutetaan mainonnan hyödyistä, koska tämän mietinnön tarkoituksena ei ole millään tavalla mustamaalata mainontaa, koska se on välttämätöntä toimintaa. Mutta sitten toisessa osiossa muistutamme mielimme kaikista näistä väärinkäytöksistä, joita alalla tapahtuu. Ja kolmanneksi uusien teknologien kautta on tullut esiin tiettyjä käytäntöjä, joita täytyisi säännellä ja täytyy muistaa sekin, että itsesääntely mainonnan aloilla on asia, joka on olennainen ja joka toimii. Meidän täytyy luottaa ammatti-ihmisiin ja suurimmassa osassa tapauksissa tämä toimiikin. Tietenkin tätä voidaan parantaa entisestään, mutta ähm, lähtökohtaisesti se toimii. Tässä on myöskin filosofisesti pohdittu tätä mainontaa koska mainontaan liittyy hyvin tehokkaita ja käytännönläheisiä toimia ja tästä syystä olette saaneet eteenne tämän tekstin, jonka olette saaneet. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Me teimme heidän kanssaan yhteistyötä ja hyvin rakentavaa sellaista sisällöllisesti no, tietyt kompromissitarkistukset ovat mahdollisia monistakin aiheista. On tiettyjä pähkinöitä vielä purtavana, joihin tulisi ehkä tänään puuttua. Sellaisia ovat esimerkiksi opt-in-käytäntö, joka ei minun mielestäni ole mahdollista, koska internetissä navigointi vaikeutuisi, eli tästä haluaisin löytää Privacy par Designille jonkinlaisen vaihtoehdon. Sitten myöskin kaikki nämä turvatoimet. Ja haluaisin myöskin sanoa, että ajankohtainen hyvin tärkeä aihe ja siitä on hyvin hankala päästä yhteisymmärrykseen, koska jäsenten näkökulmat ovat hyvin erilaisia. Toisin sanoen tässä on kysymys tuotemerkeistä, niiden suojelusta, koska tehän tiedätte, että tänä päivänä tavaroita myydään internetissä mainostarkoituksissa. Ja minun mielestäni tällaista ei voi hyväksyä. Tässä täytyy teolliset tekijänoikeudet taata. Euroopan etuna on se, että meillä teolliset tekijänoikeudet ovat hyvällä mallilla. Siitä saamme lisäarvoa Euroopassa. Ja sitten kolmanneksi täytyy keskustella alkoholista olen tehnyt suht kovan ehdotuksen tässä mietinnössä ja sin sisältö on se, että alkoholimainostus kiellettäisiin kokonaan, lukuun ottamatta tiettyjä ammattilaisia tässä on kansanterveyteen liittyvä ongelma ja tiedän, että me kaikki emme ajattele tästä samalla tavalla. Toivoisin, haluaisin rajoittaa alkoholimainontaa internetissä ainoastaan ammattilaisten ja paikallisviranomaisten ja matkailuharjoittajien käyttöön. muiden kohdalla haluaisin kieltää alkoholimainonnan internetissä. Eli kompromissitarkistukset ovat mahdollisia, rouva puheenjohtaja, kaikista näistä asioista, lukunottamatta ehkä näitä kolmea, joissa jakolinjat ovat aika syviä. Kiitos. Kiitoksia sitten. Herra Pansieri, varjo esittely, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Jyviniä, hän on esittänyt monia erotuksia vastaan viime kokouksessamme ja IMKO-valiokunnan kokouksessa. Ja hän osoittaa myöskin valmiutta yhteistyöhön, joten tämä on hyvä asia. Mutta on myöskin sellaisia asioita, jotka emme pystyneet ottamaan huomioon yhdessä, joten meidän pitää pyrkiä löytämään kompromisseja Mitä tulee vaikka Nokin kanssa tehtäviin tarkistuksiin, haluaisin todeta, että täällä italiankielisessä versiossa on pieni virhe. Eli 2, 18, 22, 26, 57 ja 63 näistä puuttuu minun nimeni täältä. Korjatkaa tämä virhe tänne ilman, että menen yksityiskohtiin, niin haluaisin vain todeta, tiettyihin kohtiin mitä löytää määritelmiä. Jordanosan kappale A. Tästä olisi tärkeää muodolla uudestaan tämä Jordanosan kappale sillä tavoin, että tietenkin mainonta voi olla hyödyllistä talouden toiminnalle ja myöskin kilpailukyvyn ja innovaation kannalta, ja se tietenkin saattaa olla sitä positiivisia vaikutuksia, kun kuluttajat tekevät valintoja. Ei johdantosan kappale tämäkin on uudelleen muotoiltu, jos todetaan, että tietenkin myöskin yksityisen suoja on vaarassa, kun käyttää kohdennettua mainontaa, siis yksityishenkilöiden kannalta. Joten pitää ottaa huomioon myöskin silloin tällainen kuluttajien suoja. Sitten tämä uusi johdantosen kappale, jota esittelijäkin mainitsivat, alkoholi tupakka ja muut tuotteet, niin ne vaativat kyllä sitten taas internetissä tiettyä sääntelyä ja näiden, näiden mainonnan suhteen, jotta voidaan välttää väärinkäytöksiä ja, ja myöskin väärännöksiä. Sitten kohta yksi, voitaisiin antaa tästä lopullista kantaa kaikkiin väärin toimintatapoihin – mutta tässä kun puhutaan maksimiharmonisoinnista, niin ehkä tällä tavoin ei pysty ottaa huomioon kaikkia mainonnan alan tarpeita. Sitten kappale seitsemän. Tässä pyydämme, että pitäisi ottaa huomioon, että itsesääntely ei tietenkään voi korvata lainsäädäntöä, varsinkaan henkilötietojen suhteen. Kappale 11 sitten. Tästä olisi hyvä viitata siihen tarpeeksi, että on tiedotuskampanjoita, ja 12 kappale, tämä uusi kappale siis. Tässä todetaan, että mainonta joka ei ole ottanut huomioon kaikkien määräyksen, niin se pitää myös kieltää. E, sitten keskustelu myöskin näistä esittelijän kanssa, ja kun hän mainitsi, että hän on myös valmis työstämään kompromisseja, myöskin me olemme valmiita tähän. Kiitoksia sitten herra Crossfow liberaaliryhmän varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, minä olin ähm, jäänyt metroon jumiin. Se jäi tänä aamuna kahden aseman väliin, joten olin vähän myöhässä. Olen mm, tyytyväinen Juvanin työhön. Haluan onnitella häntä. Äh, hän on tehnyt merkittävää työtä, kun hän pyrkii äh, samaan aikaan kompromisseja. En kuitenkaan kuullut hänen puheenvuoroansa tässä äh, siitä, mitä hän on mieltä. Olen samaa mieltä kuin hän, että meidän pitäisi keskittyä tässä nimenomaan siihen, mitä tapahtuu internetissä, koska hyvin usein olen todennut parlamentissa, että meillä on tekstejä, jotka ovat hyvin laajoja alun perin, mutta niissä on lähinnä sellainen yksi tietty ongelma, joka pitäisi ratkaista. Ja Tämä ei koske nimenomaan tätä mietintöä pelkästään. Olen samaa mieltä useimmista kohdista herra Syvänin kanssa. Aivan kuten hänkin, olen sitä mieltä, että on paljon tarkistuksia, jotka eivät tuo tasapainoa ajatellen siihen, mitä mainonta on markkinoita ajatellen ja ajatellen myös haitallisia vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia. Minä en ollut kuitenkaan aivan vakuuttunut alkuun siitä, että meillä olisi jon, meillä olisi niin selkeitä kysymyksiä, kuten tuotemerkien suojelu, tässä on tiettyä halua ollut, että otetaan esiin nämä tuotemerkit ilman, että niitä hyvissä ajoin suojellaan. Saattaa olla, että teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole pelkästään tätä, vaan kyse on laajemmasta taloudellisesta yhteydestä ja siinä pitäisi pystyä myös toimimaan. Yksi monimutkainen kysymys on äh, alkoholikysymys. Ymmärtääkseni äh, toivot, että äh, nimenomaan ammattilaiset terveyden kansanterveysalalla huolehtilisivat tästä. Alkoholi on kulttuurituote, mutta ei pelkästään sitä. Minä olin alkuperäisen muotoilun kannalla siinä, että matkailuviranomaiset esimerkiksi voisivat äh, hyödyntää. Äh, minä itse tulen äh, sellaiselta alueelta, jossa viljellään paljon viiniä. Bordon alue tosiaankin voisi hyötyä siitä, että Bordeaux, Bordeaux viinit ovat tärkeitä alueella otetaanko tässä nyt sitten esiin näitä rakenteita sen tarkemmin matkailualaa ajatellen. Tätä pitäisi ehkä vielä hiukan selventää. Olen samaa mieltä myös kollegojen esittämistä tarkistuksista ryhmän jäseniltä. Niitä on tullut, olisi nyt me voisimme lähentää kantojamme herra Jyvänin kanssa. Ja eh, minä olen eh, kyllä eh, käytettävissäsi, jotta saamme lähennettyä kantoja ajatellen äänestystä. Kiitos. Anteeksi, painan väärää nappulaa. Kiitoksia. Sitten vihreän edustaja Rova Turun, olkaa hyvä. Thank you, Mr. for... Ja kiitokset eh, herra Syvään tästä erinomaisesta työstä, jota olette tehneet tämän asian tiimoilta. Varjoesittelijän rooli on helppo, kun lähtökohta on näin hyvä. Monet näistä tarkistuksista menevät samaan suuntaan. On ehkä muutamia asioita, joista täytyy keskustella. Alkoholi tuli tässä jo mainituksi ja ehkä muutama muukin asia. Ja pari asiaa meidän vihreiden kannalta on tärkeitä ja jotka ehkä teidän te tulette huomaamaan, kun luette nämä tarkistukset. Ensinnäkin nämä sopimattomat kaupalliset menettelyt ja niihin liittyvä direktiivi. Meidän täytyisi hieman enemmän sävyttää tätä asiaa, koska tähän liittyy vaikeuksia. Siis jos halutaan täysharmonisointi, no meillä on tuomioistuimen tuomioita ja se on vähentänyt tietyissä maissa kuluttajan suojaa, eikä tämä ole täysin ongelmaton. Tämä viittaus direktiiviin sen tulisi olla tässä mukana ja sen tulisi olla myöskin mukana komission arviossa. Tämä on yksi asia. Meidän täytyy siis keskustella siitä, jos puhutaan täysharmonisoinnista alalla, jossa muutos tapahtuu niin nopeasti. Meidän täytyy pysyä kehityksessä mukana. Meidän täytyy keskustella tästä ja ottaa se komission arvioinnissa huomioon. Sitten tämä yksityisyyskeskustelu, siitä ilmeisesti voimme olla samaa mieltä. Olen Minun mielestäni tämä privacy by design on se oikea suunta ja kollegat tässä nyökyttelivät, eli ehkä me voisimme tästä yksityisasiastakin tämän tekstin saada siistittyä. Nämä ovat meidän kannaltamme ne avainasiat. Muutoin meidän mielestämme tämä on erittäin hyvä mietintö tähän saakka. Kiitoksia vielä sitten Italian tulkkaukseksi kommentti. Tämä tuli myös vähän myöhässä, mutta ilmeisesti tämä niin tämä niin käännös, siis käännös tuli vähän myöhässä, mutta mä tulen korjaamaan vielä. Herra Jungel paikalla, joten muut jäsenet sitten seuraavaksi. Rova Tyler, olkaa Thank you, Madam eh, Chairman. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Minun mielestäni eh, tämä tarkistusten määrä osoittaa, miten se herättää mielenkiintoa tämä mietintö. Halusin vain kysyä, minä olen esittänyt useamman tarkistuksen siitä, että vahvistetaan näkökantoja siinä, että lapset jätetään ulkopuolelle kohdennetussa mainonnassa ja olette tukenut näitä tarkistuksia. Kuulin, että tässä puhuttiin sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja siitä direktiivistä. Eh, nyt sitä on päivitetty ja minä olen yrittänyt eh, ottaa tämän esiin. Eh, sanoin, että vuosittain halusin vain kuulla kannan näihin tarkistuksiin, koska niissä tulevat esiin alkoholi ja muut kysymykset. Lapsikysymyksessä, miten voisimme vahvistaa sitä näkökohtaa ja vahvistaa myös varmistua siitä, että päivityksiä tehdään vuosittain ajatellen sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Kiitoksia. herra Maier, olkaa hyvä. Kiitoksia. Philip Chauvin on kyllä todellakin eh, sitoutunut asiaa todellakin paljon. Tämä on muuta selvää. Mainonta julkisuudessa on osa arkipäivää, kuten Facebookikin. Tuskin täällä on enää ketään, joka ei ole, enää, joka ei ole vielä Facebookissa tällöin myöskin silloin luovutaan myöskin tietosuojasta, oikeastaan siellä nyt ei sitä oikeastaan olekaan. No eihän nyt mainontaa saa pelkästään loata, vaan kyllähän mainontaa on vaan pelkästään toisiin vaikuttamista, joka ku, siis toinen, joka näkee tai kuulee mainonnan ja muuttaa sitten ostoskäyttäytymistään tämän takia. Ja täällä on sitä vaikutusta. No tämähän on tietenkin mainonnan tarkoituskin, emme tätä vastaan voi olla, vaan sitten on tämä väärinkäytöskysymys, joka tuli täällä esille. Sitähän oikeastaan on kyse. Teollisen oikeuden suojelu, tämä on tietenkin selvää. Meillä on myöskin tuotemerkkioikeus olemassa. Ja vaikka ei mikään hyvä oikeus, sinänsä sitä pitäisi uudistaa vielä minun mielestäni. Meillä on suuria merkkejä, Mersu, Siemens – mutta menkääpä sitten kauppaan ostamaan siemens niitä ei oikeastaan olekaan, vaan täällä kaikkia muutakin myydään sitten siellä. Eli kyllä tässä pitäisi katsoa myöskin näitäkin asioita, kun katsomme mainos, mainonta-asioita. Mutta yhden vetoasian haluaisin tähän laittaa, Filip, kuten muutkin täällä ovat todenneet. Ei pitäisi säännellä liikaa yksityiskohtia. Jos me teemme sitten täällä selkeitä kieltoja jollain alueilla, niin tämä pitäisi tehdä vain silloin, kun kyseessä ei ole pelkästään joku kansanterveysasia, vaan selkeä loukkaus terveyteen tai markkinoihin liittyen. Muuten ei pidä mennä yksityiskohtiin. Tein myös tarkistuksia täällä kollegoiden kanssa, ettei tavallaan alkoholi mainontaa pitäisi kieltää, niin kuin täällä on ehdotettu Eli miettikäämme sitä, pitääkö tosiaankin näin olla. Me haluamme sen, että sisämarkkinat ovat vapautuneet. Me haluamme sisämarkkinoita vapauttaa. Tämä on meidän tavoitteemme. Aikaisemmin oli täällä rajapuomeja, niitä me olemme kaataneet, nyt, nyt paljon on saatu pois. Ja nyt taas me olemme itse luomassa täällä lisää esteitä, joten pitäkäämme tässä mielessä, että vaikka asiat ovat alueellisesti erilaisia, niin kuitenkin meidän pitää jättää jonkun verran läheisyysperiaatetta vielä sinne, että jäsenvaltioitakin voi, mm, jäsenvaltioidenkin voidaan luottaa, että he myöskin omilla alueillaan tekevät hyvää lainsäädäntöä. Kiitoksia Ramajari sitten. Ramanders, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minä myöskin haluaisin onnitella tätä ehdotusta. Olen monenkin puhujan kanssa samaa mieltä Yleensä minä puolan vapaaehtoisia järjestelmiä ja normaalisti käyttäytyvät henkilöt kyllä noudattavat lakia, mutta minun mielestäni tästä puuttuu ja ehkä meidän tulisi pohtia sitä, että tämä yhdistettäisiin rikoslakiin, jotta meillä olisi sitten mahdollisuuksia puuttua asioihin, jos kansalaiset tai yritykset rikkovat tätä lakia, niin meillä tulisi sitten olla mahdollisuus myöskin sanktioihin EUn tasolla, koska me saatamme voimaan paljonkin lainsäädäntöä, mutta meillä ei ole mitään keinoja sitten valvoa niiden täytäntöönpanoa. Eli vapaaehtoinen järjestelmä on hyvä, ja jos lainsäädännön kanssa päästään eteenpäin, niin haluaisin myöskin jonkinlaisen mahdollisuuden sitten valvoa täytäntöönpanoa ja varmistaa se, että on mahdollisuus rangaistuksiin, jos niille on tarvetta. Kiitos. Kiitoksia. Rova McClarkin tuli vielä tänne paikan päälle. Haluatteko te vielä EKSRn edustajana puheenvuoron? Jyvään mietintö on kyseessä, vaan annetaan ensin esittelijälle puheenvuoro. Gut. Dann würde ich erst Herrn Juvin bitten. No, ensin sitten herra Juvin ja sitten Rova McClarkin tämän jälkeen. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ähm, kyse on oma-aloite mietinnöstä äh, ja meille tässä on mahdollisuus muistuttaa perusperiaatteista ja näissä periaatteissa on ensinnäkin se, että tarvitaan mainontaa, äh, talouden toimintaa ja toiseksi me eh, haluamme suojella yksityiselämää, suojella eh, haavoittuvia ryhmiä, ja nämä näkökohdat eivät eh, ole ristiriidassa keskenään. Ja se on tärkeää, että tämä voidaan esittää. Ja kysymys, että pitääkö mennä yksityiskohtiin, niin minun mielestäni yksi tapa tehdä se on ehdottaa yksityiskohtaisia näkökohtia, minä voin kertoa teille eh, edustajana, minä olen ollut olen ensimmäistä kautta vasta. Minun mielestäni oma-aloite mietinnöt ovat joskus sellaisia eh, melko eh, kumuloituva, kumuloituvia hyödyttömiä toimenpiteitä. Ja mitä tulee näihin näkökohtiin, joita otetaan esiin, ensinnäkin alkoholista olen samaa mieltä herra Rosforin kanssa että toisaalta kyseessä on monimutkainen kysymys ja minä olen sitä mieltä, että on olemassa kansanterveydellinen ongelma ja on vaikea osoittaa, että alkoholia on hyvä terveydelle. Ranskassa näitä asiasta on tehty Bordeauxssa tutkimus. Sehän aiheuttaa ongelman. Siellä osoitettiin, että viini oli hyväksi terveydelle, mutta yleensä ottaen eh, tämä ei ole niinkään ei ilmeinen asia. Se ei ole hyväksi terveydelle. Ja toinen näkökohta eh, on se, että asia on myös kulttuurinen ja olen samaa mieltä kuin täällä mainittiinkin, että kyse on nämä matkailutoimistojen sivuista esimerkiksi ja sitten ehkä edistämisjärjestöt ja muut vastaavat ja sitten äh, tämä direktiivi, joka liittyy äh, sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin. Äh, minun mielestäni tämä direktiivi on sopeutettavissa. Se on rakennettu sillä tavoin, että sitä voidaan sopeuttaa uusiin ympäristöihin ja siinä mielessä se on hyvin tehty. Sitä pitää siis vain päivittää ja minun mielestäni Tästä pitää kysyä komission kantaa. Ehkä vuosittainen päivitys, sehän on hyvin raskasta, se voisi hankaloittaa. Ehkä voitaisiin miettiä, että sitä sopeutetaan uusiin teknologioihin, mutta tässä haluaisin komission kannan. Ja sitten nämä muut näkökohdat, lasten haavoittuvien ryhmien suojelu. Tietenkin se tulee esiin mietinnössä, mutta toivoisin, että se tulisi esiin niin, ettei sitä koko ajan toisteta. Se kiinnostaa meitä ja monet tarkistukset laittavat näitä näkökohtia moneen osaan tätä mietintöä. Minä haluaisin mieluummin, että tämä asia tulee esiin, mutta se ei tule joka kolmannella rivillä esiin tässä siis minun kommenttini puheenjohtaja näistä kysymyksistä, joita esitettiin. Kiitoksia. Ikävä kyllä komission edustaja ei ole paikalla, että nyt vasta näihin kysymyksiin. Ikävä kyllä. Ne No, haluan muistuttaa vain teitä, että 8. marraskuuta on äänestys. Ja mennään sitten seuraavaan estyslistan kohtaan. Rova McClarkin, teidän mietintönne seuraavaksi. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Komission tiedonanto terveyserojen vähentämisestä. Siinä identifioidaan yhteisen lähestymiskohdan äh, tavan tärkeyttä, jotta vähennetään yhteiskunnallisia ja muita ähm, eroja. Euroopan unionissa. Tämä on valtaisa alue ja me emme tässä valiokunnassa voi tätä kattavasti käsitellä, mutta toivon, että me voimme kuitenkin suunnata tätä ainakin mitä sisämarkkinoihin tulee. toimintatoimet komission taholta. Siellä puhutaan tiedonkeruusta, valvontajärjestelmien tehostamisesta ja parantamisesta. Siellä puhutaan yhteistyöstä kansallisten viranomaisten välillä, parhaiden käytäntöjen jako ja eri osapuolten mukaanottaminen silloin, kun näistä politiikan aloista keskustellaan. Ja myöskin puhutaan siitä, että haavoittuvimmat ryhmät täytyy ottaa huomioon. Kuitenkaan tässä tiedonannossa ei puhuta mistään spesifisistä toimista, jotka liittyisivät kuluttajansuojaan tai sisämarkkinoihin. Mutta kuitenkin tässä on sisämarkkinapolitiikka ulottuvuudellekin sijaa, joka liittyy esimerkiksi terveyspalveluihin jäsenvaltioissa, ja tästä haluaisin tänään keskustella. Ensinnäkin hoidon saatavuus ja kohtuuhintaisuus, se on tasavertaisuuden näkökulmasta tärkeää, koska tämä saattaa johtaa epätasa-arvotilanteeseen neuvoston direktiivi vuodelta 1985, siellä on säännöksiä, jotka liittyvät kansallisiin sääntöihin ja nimenomaan lääketuotteiden hinnoitteluun. Tästä on käytetään nimitystä läpinäkyvyysdirektiivi, mutta on myöskin muita keinoja, jotka liittyvät hinnoitteluun, jotka ovat tehokkaampia, jotka ovat markkinavoimien vallassa. Täytyy myöskin puhua myöskin väärännetyistä lääkeistä ja tässä IMKO on laatinut jo omia mietintöjään. Vaikkakin uskon, että jäsenvaltioiden täytyisi olla lisensoinnin suhteen joustavia, niin ainoastaan jos meillä on asianmukaisesti toimivat markkinat, niin silloin me voimme saada stimuloitua eh, innovaatiota ja tutkimusta. Toiseksi se, että me parannamme tiedonkeruuta EU-ssa, niin sen kautta me saamme paremman kuvan näistä epätasa-arvoisuuksista ja niiden syistä. Jäsenvaltioita täytyy kannustaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta vaihdetaan tietoja ja myöskin tietoja, tietojen vaihto väärinkäytöksistä on tärkeää, koska paikalliset viranomaiset tietävät kaikista parhaiten, missä epätasa-arvoisuuksia ja väärinkäytöksiä on meidän täytyy myöskin kannustaa erilaisia foorumeita, joissa näissä, jos, joilla näistä asioista voitaisiin keskustella. Euroopan parlamentti voi tässä toimia kannustavana voimina. Sitten meidän valiokunnallamme on rajat ylittävissä asioissa paljonkin sanottavaa. Me haluamme luoda siis potilaille yhtenäiset sisämarkkinat ja tässä me voimme terveyspalvelujen epätasa-arvoisuuksia tasoittaa. Jopa jäsenvaltioiden sisällä on nähtävissä, että maantieteellisellä sijainnilla saattaa olla vaikutuksia terveydenhuollon laatuun. Isossa Britanniassa tämä, tästä käytetään nimiä, nimeä posti numero lotto. Eli riippuen siitä, missä ihminen asuu, se määrittää pitkälti saadun terveydenhuollon laadun. Neljänneksi sitten epätasa-arvot terveydenhuollossa olemassa olevat äh, epätasa-arvot. Tässä täytyy tarkastella äh, muitakin asioita kuin terveydenhuolto ja äh, meidän, me olemme osoittaneet, että esimerkiksi elintarvikeasioissa me lain kautta pystymme puuttumaan asioihin. Myöskin tulostaulukko on tärkeä väline, kun pyritään identifioimaan näitä epätasa-arvoisuuksia. On myöskin muita epätasa-arvon asioita ja kaikki nämä täytyisi ottaa myöskin tähän lausuntoon mukaan. Ja lopuksi me voimme puuttua näihin epätasa-arvoisuuksiin laajentamalla myöskin ammattipätevyysdirektiivin katteetta. Tähän liittyy kaksi tärkeää asiaa. Meidän täytyy miettiä sitä, voi, voitaisiinko saada jonkinlainen äh, lääketieteen alalla toimivien tilivelvollisuusjärjestelmä aikaiseksi ja että kansalliset viranomaiset, äh, niiden olisi pakko vaihtaa tietoa. Meidän täytyy tutkia niitä eroja, joita pätevyyksissä jäsenvaltioiden välillä on. Ja meidän täytyy tutkia myöskin sitä, onko tällä vaikutusta myöskin lääketieteen alalla toimijoiden pätevyyksiin. Komissio myöskin harkitsee sitä, käytettäisiin sisämarkkinoiden tietojärjestelmää hyväksi ja tulisikö olla esimerkiksi palveludirektiivin tyyppinen ilmoitusjärjestelmä tässäkin asiassa olemassa. siinä kun ammattipätevyyksiä tarkastellaan, niin meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä eri ulottuvuuksia ja meidän täytyy tehdä ammattipätevyyksistä avainasia avainkohta tässä meidän valiokuntamme lausunnossa. Tämä, on, tämä koko asia on suuri taakka jäsenvaltioille ja kansanterveysjärjestelmille. Iso-britannialaisen tutkimuksen mukaan nämä epätasavertaisuudet maksavat miljoonia vuodessa. Siitä aiheutuu lisäkustannuksia myöskin kansallisille terveysjärjestelmille ja tästä syystä meillä on syytä puuttua tähän asiaan ja tilanne on varmaan samantyyppinen muissakin jäsenvaltioissa. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että epätasa-arvoisuuksien poistaminen se Eh, ei vaadi erillistä asialistaa, vaan siinä täytyy toimia kautta yhteiskunnan ja talouden. Ja tämä on sellainen lähestymistapa, jonka toivon parlamentikin omaksuvan avoin ja eh, avoimesti toimivat markkinat tulevat eh, edesauttamaan innovaatiota ja tutkimusta ja tulee auttamaan jäsenvaltioita siinä, kun ne hakevat uusia kansanterveysratkaisuja. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte minua ja haluaisin nyt kuulla muita varjoesittelyitä. Vielen Dank, Frau McLarkin. Ich gebe dann das Wort Frau Bastus. Bitte. Kiitos sitten, Rova Bastus EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon Rova McLarkin. Erittäin vakuuttava selkeä esitys. Kiitos siitä kovasti. Haluaisin vain sanoa, että komission tiedonanto – Siinä esitellään hyvin realistinen, objektiivinen puite ja siinä terveyserot on tehty selväksi kautta Euroopan. Siinä keskitytään nimenomaan hyvin vakaviin epätasa-arvoisuuksiin, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Ja tässä käytetään myös esimerkkejä mm, alle yksivuotiaiden kuolleisuus. Euroopan unionissa on sellaisia alueita, joissa lapsikuolleisuus on viisi kertaa suurempi kuin muualla. On olemassa myös useiden vuosien erot ajatellen miesten elinajan odotetta ja myös terveydenhoito vaihtelee alueittain. Tämä osoittaa nyt ne puitteet, joissa komissio toimii ja EUn pitää antaa selkeä vastaus näihin näkökohtiin, jotka otetaan esiin. Nyt tästä asiasta laaditaan mietintö ja komissio aikoo puuttua näihin näkökohtiin ja esittelijä Edith Strela puhuu tästä asiasta. Hän puuttuu moniin asioihin, jotka huolestuttavat häntä näissä terveyseroissa. Me olemme seuranneet hyvin läheltä kansallisten viranomaisten työskentelyä sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Tässä näiden tahojen panos on olennainen. Meidän täytyy eh, myös varmistua siitä, että kansalaiset edistävät omia oikeuksiansa terveydenhuoltoon. Eh, haluamme keskittyä nimenomaan havuttuviin ryhmiin, eh, työttömät, vammaiset, lapset, vauvat erityisesti. Nyt elämme Euroopassa vaihetta, jossa on paljon työttömyyttä, on talous ja sosiaalinen kriisi. Siitä syystä pitää kiinnittää erityistä huomiota terveydenhuoltoeroihin. Meillä on edessämme tilanne, jossa meitä huolestuttaa aivan erityisesti se, että kustannuksia leikataan ja harjoitetaan talouskuria jäsenvaltioissa julkisissa menoissa ja sen avulla halutaan ratkaista vajeongelmat, budjettivajeongelmat. Tietenkin jos kulutusta tai kuluja vähennetään ja terveydenhuoltomenoja supistetaan, se, että halutaan toimia tehokkaammin, se saattaa vaikuttaa myös niihin resursseihin, joita on kansanterveydenhuollossa jäsenvaltioissa jatkossakin. Tämä on siis sellainen asia, johon meidän pitää esityisesti, erityisesti kiinnittää huomiota, kun tätä mietintöä laaditaan. Ja e, seuraamme tosiaankin e, vastuuvaliokunnan e, mietinnön laadintaa. Kiitoksia. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Madame Dagnon für die... Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattista Rova Dagnon, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, joka esitteli meille tämän viestin, joka meidän täytyy esittää kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Komission tekstissä todellakin otetaan nämä eriarvoisuudet hyvin huomioon ne on nyt identifioitu ja on myöskin identifioitu nämä haavoittuvat ryhmät. Eli tällainen terveyseriarvoisuus eh, eh, on väistämätön seikka. Meidän täytyy pitää mielessä se, että taloustilanne kautta Euroopan unionin on hyvin vakava ja sillä on vaikutusta kaikkiin politiikan aloihin. Sisämarkkinoilla ei tule ajatella niin, että tämä vaikea taloudellinen tilanne, mitä tulee yhteiskunnalliseen ja alueelliseen kohesioon, niin se olisi jonkinlainen tekosyy meille muuttaa terveyspolitiikkaamme ja taistelu eriarvoisuuksia vastaan, vaikkakin se maksaa jotakin, sillä ei kuitenkaan ole hintaa, niin tämä täytyy pitää mielessä. Komission ehdotus, jossa sanotaan, että on uusia politiikkoja, siis koska terveyserot, ne ovat hyvin erilaisia jäsenvaltiosta toiseen ja myöskin riippuen siitä, puhutaanko kaupunkialueista vai maaseutualueista ja kaupunkialueilla täytyisi tietyille herkkiin alueisiin keskittyä. Meillä on alueita, joissa on paljon siirtolaisia, jossa on kodittomia, jossa yhteiskunnallinen tilanne on hankala, jossa on suurempi suurempia terveysongelmia. On kaksi ryhmää, jotka nyt on identifioitu, siis nuoret, jotka ovat työttöminä ja joiden keskuudesta löytyy riskikäyttäytymistä. Esimerkiksi äh, alkoholismista on tulossa ongelma heidän keskuudessaan mukaan lukien maat, jotka ovat Euroopan unionissa. Ja sitten meillä on toisaalta iäkäs väestö, jotka ovat myöskin hyvin haavoittuvassa asemassa. Eli komissio sanoi, että kaikki nämä uudet politiikat, esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka, ympäristöpolitiikka, eurooppalainen lainsäädäntö, jolla parannetaan oikeutta työhön. Kaikkien näiden kautta voidaan vähentää eriarvoisuutta Euroopan unionissa. No tietenkin olemme samaa mieltä siitä, että tutkimusohjelmia täytyy vahvistaa ja nämä progress-ohjelmat täytyy saada tähän tasa-arvotaisteluun mukaan, mutta Minun mielestäni meidän tulisi pitää mielessämme tämä määritelmä terveyden näkökulmasta, siis WHOn määritelmä, jonka mukaan terveys on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tila. Se ei ole ainoastaan sairauden poissaolo. Tämä tulisi pitää mielessä tässä meidän mietinnössämme. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tietenkään tässä ei ole kysymys siitä, että kaikki riippuisi meidän valiokunnastamme, vaan on tärkeää, että meillä on kouluissa ennaltaehkäiseviä ongelmia ja tässä ei olla riippuvaisia meidän valiokunnasta, mutta meidän valiokuntamme on avainasemassa tämän asian etenemisnopeuden suhteen. Nämä ammattipätevyyksien hyväksyminen lääketieteen alalla, onko kysymys sitten tällaisista liikkuvista lääkäreistä, tai muista. Ja siitä on, tässä tulee myöskin kyseisen ongelma siitä, että maaseutualueelta puuttuu lääkäreitä. Eli tässä on ö, hyvin vakavista juridistakin ulottuvuuksista kysymys tässä ö, lääketieteen ammattilaisten asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt liberaalin edustaja. Herra Pusoi puhuu eh, heidän varjoistelijansa puolesta, olkaa hyvä. Niin, rouva Purvanova ei päässyt tänne. Hän on varjoesittelijä, joten äh, puhun hänen puolestaan. Haluan onnitella rouva McLaughlinia näistä ajatuksista, joita hän esitti. Hyvin kattava näkemys tästä asiasta. Kun katsotaan nyt Euroopan terveysjärjestelmiä eri maissa, niin voidaan valitettavasti nähdä hyvin erilaisia järjestelmiä, joissa on eri äh, taustat, eri kehitys, eri budjetit, ne vaihtelevat hyvin paljon jäsenvaltioista toiseen ja monilla alueilla on hyvin erilaiset säännöt. Samaan aikaan perussopimuksen mukaisesti terveydenhuolto on kansallinen kysymys eikä paljonkaan voida tehdä Euroopan unionin puitteissa. Mutta silti me voimme miettiä joitakin toimia, joiden avulla puututaan terveyseroihin. Ensinnäkin voimme laatia strategian, joiden avulla torjutaan tauteja. Toiseksi voimme vaihtaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken ja voimme rohkaista tätä Euroopan tasolta. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti voi rohkaista jäsenvaltioita noudattamaan parhaita käytänteitä. Kun puhutaan kuluttajansuojasta esimerkiksi, kuluttajansuoja suoja vääriä käytäntöjä vastaan. Se ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä on hyvin suuria eroja. Tarvittaisiin kuluttajan suojaa, yhteistä kuluttajan suojaa ajatellen vääriä, vääriä hoitoja terveydenhuoltolaitoksissa. Ja rajat ylittävä terveydenhuoltodirektiivi. Sen avulla Euroopan kansalaiset voivat hakea terveydenhuoltopalveluita, hoitoa mistä tahansa Euroopan unionissa. Se saattaa olla hyvä väline, jonka avulla voidaan vähentää terveyseroja. Minä odotan Envi-valiokunnassa huomenna myönteistä äänestystä ja myös neuvostossa myönteistä vastaanottoa. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Sitten minä olen vihreiden varjoesittelijä vain lyhyesti. Minä haluaisin kiittää myös esittelijää erotuksista ja myöskin varjoesittelijöitä hyvistä kommenteista. Minusta tämä oli hyvä keskustelu, joka käymme tänään aamupäivän aikana täällä tästä aiheesta. Minun huolen aiheeni on se, että ennenkin me keskityn pelkästään vain asia, siis vain niin asioihin, jotka ovat tässä mainittuina, koska tämä räätylittävä ylittävä terveydenhuoltoon ja muualla hoidettu asia. Että keskitytään me sitten vain tähän asiaan, mitä tässä on mainittu. mistä tässä on tärkeitä asioita, ovat muun muassa valistus, ennaltaehkäisy. Näistä pitäisi puhua. Ne ovat minun vain lyhyitä kommentteja varjoesittelijänä tähän asiaan. Ja palaan sitten takaisin tähän puheenjohtajan rooliin. Ja herra Lyon Guen, ah, hän ei alkaa puhua, okei. Okay. Herra Salvinikan ei ole paikalla, joten muut jäsenet, jäsenet sitten. Rova Schaldemose, olkaa hyvä. Øh, øh, for øh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle mielenkiintoisista maininnoista. Olen samaa mieltä siitä, että me pystymme ja voimme tekemään, tehdä, tehdä enemmänkin tällä alueella me voimme kerätä tietoa siitä, mitä syitä näiden terveyserojen taustalta löytyy. Eli tässä voisimme ryhdistäytyä ja saada aikaan parannusta. Mutta on yksi avainasia, jota ei ole mainittu ja joka minun mielestäni on yksi olennaisimmista asioista, kun puhutaan terveyseroista. Toisin sanoen koulutustasojen erot. Koulutetumpi henkilö on yleensä paremmassa äh, asemassa saavuttaa pitkän iän. Eli meidän täytyy todellakin toimia ja ryhtyä vähentämään terveyseroja. Ja jos me haluamme pitkän aikavälin lähestymistavan, niin silloin meidän täytyy varmistaa se, että yhä useampi eurooppalainen saisi paremman koulutuksen, koska se, sillä vältetään köyhyyttä ja köyhyys jälleen kerran on terveyseroissa erittäin tärkeä tekijä. Eli jos me tarkastelemme lyhyellä aikavälillä asioita, niin silloin tulisi vaihtaa käytäntöjä, vaihtaa tietoja, ja niin edelleen, mutta meidän täytyy olla tietoisia myöskin tästä pitkän aikavälin ulottuvuudesta. Meidän täytyy saada ihmisille parempi koulutustaso, jos me haluamme todellisella tavalla puuttua tähän kysymykseen. Kiitoksia, Rouva Styler, olkaa hyvä. Thank you, eh, Madam Chairwoman, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille myös. Eh, se, mitä eh, herra Schaldemus sanoi, minun mielestäni tämä puuttuu juuri keskustelusta, eli mikä aiheuttaa terveyserot. Ja e, nämä ovat kuitenkin eriarvoisuutta ihmisten välillä. Meidän pitäisi puuttua nimenomaan tähän syykysymykseen. Ja Krisal sanoi jotakin köyhyydestä. Tämähän nyt on eurooppalainen köyhyyden vastainen vuosi. Ja siinä e, syrjäytyminen on tärkeä kysymys. Minun mielestäni e, tämä on hyvin ajankohtainen keskustelun aihe. EPPn varjoesittelijä puhui näistä leikkauksista, joita tehdään, ei ainoastaan omassa jäsenvaltiossani yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta kautta EUn. Ja tuntuu siltä, että euroerot valitettavasti eivät vähene, vaan kasvavat ennemminkin, koska tulee leikkauksia. Jos katsotaan EU-tasolla terveydestä, kyse on lisäarvosta, jota keskustelumme voi tuoda ja miten voimme jakaa hyviä käytänteitä esimerkiksi Skotlannissa otettiin käyttöön kattava kielto tupakoida julkisilla paikoilla. Nyt tiedämme, että 80 mm, prosenttia on kasvanut astma ja hyvin monissa Euroopan maissa on käytössä tällainen kielto, tupakointikielto. Se auttaa hyvin suurelti kansanterveydessä, ei ainoastaan lapsia, vaan yleensäkin. Tästä asiasta on jo puhuttu, mutta potilastiedoissa minua huolestuttaa kovasti, kun kuuden potilastieto kysymyksestä ja sitä ei selvennetä. Meillä oli tässä puhetta, kun puhuttiin lääkemainonnasta. Meidän täytyy varmistua siitä, että kyse ei ole lääketeollisuuden propagandasta, vaan äh, kun puhutaan äh, äh, kuluttajatiedosta ja potilastiedoista, potilaille tarjottavista tiedoista. Ja sitten on monia sidosryhmiä parlamentissa, jotka puuttuvat erityisiin tauteihin. Olisi tärkeää, että löytäisimme eh, tien siihen, miten puutumme tähän kattavasti. Ja sitten eh, tiedotuksesta, kuka eh, ennaltaehkäisystä joku puhui, taisi olla puheenjohtaja, joka puhui ennaltaehkäisystä, Benet myös on tärkeää, että puututaan ennaltaehkäisyyn ja siihen juuri pätee tutkimus. Ja tässä mm, keuhkoahtaama tauti on tässä tullut avainasemaan, että löydetään tämä tauti hyvissä ajoin ja e, tällä tavoin e, niin e, keuhkohtaama tauti monilla miljoonilla ihmisillä on tämä ja sitä ei diagnosoida tarpeeksi ajoissa ja se kuitenkin vähentää elämän On monia asioita. Olen tyytyväinen siitä, että voimme puhua tästä tässäkin valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Steiler. Sitten komissiosta herra Price, koska en näe edustajien enää pyytän puheenvuoroa. Herra Price, olkaa Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myös äh, IMKO-valiokunnalle ja parlamentille, että olette kiinnostuneita tästä komission antamasta tiedonannosta, joka liittyy terveyseroihin. Olen erittäin kiitollinen myöskin esittelijän kommentteihin ja hänen panoksensa tänään täällä kokouksessa. Minä olen työllisyyspääosastolta eh, ja tämä esitys tuotiin yhdessä terveys- ja sosiaalipolitiikka komissaarien taholta. Ja kuten puheenjohtaja totesivat, että tässä tarvitaan eh, kaiken kattavaa lähestymistapaa EU-ssa, EU-politiikoissa ja muilla tasoilla, jotta voidaan ottaa huomioon sitten tämä hyvin tärkeä asia. Kuten puhujat täällä mainitsivat, kyseessä ei ole se, että täällä on paljon eroja jäsenvaltioiden välillä vaikka 14 vuotta miesten eläinortuksessa, mutta myöskin jäsenvaltioiden sisällä viiden ja kolmen vuoden eroja ja jopa kymmenenkin vuoden eroja joissain jäsenvaltioissa eli ajanodotuksen suhteen. Ja sitten vaikka romaniryhmien suhteen, näisten herkkien ryhmien suhteen, ero saattaa olla vieläkin suurempi. Komissio toteaa, että tämän monet syyt ovat sellaisia, että ovat vältettävissä. Ja kaikkein tärkein syy on tässä taloudellinen syy. Meidän pitäisi luoda enemmän alueellista kohesiota ja parempaa sosiaalista, taloudellista kohesiota, että voimme vähentää köyhyyttä. Ja tällä tavoin myös taistellaan syrjäytymistä vastaan. Ne ovat tämän ongelman estämisessä hyvin tärkeitä tekijöitä. Mutta myöskin terveyteen liittyviä toimintatapoja pitää katsoa. Ja monet liittyvät niistä juuri, vaikka juuri heikkoon taloudellisen asemaan, vaikka tupakointi, alkoholin käyttö tai huonon ravinnon käyttö. Tämä on tärkeä asia terveydenhuoltojärjestelmällä, mutta ei ole otettu tärkeimpänä aiheena esille, koska tämä ehkä ei ole kaikkein tärkein tekijä tässä kuitenkin, vaikka oma roolinsa. Täällä on mainittu myöskin, että sisämarkkinat ja kuluttajasuoja-asiat eivät ota huomioon tarpeeksi näitä terveyseroja. Täällä mainittiin näitä puhujien taholta, että nämä asiat liittyvät myös kuluttajien suojaan, mutta terveydenhuoltojärjestelmässä yleensä voidaan ottaa, että, että onnettomuudet ovat nuorten yleisin kuolemansyy. Ja juuri liikenneonnettomuudet ja tuoteonnettomuudet Ja kuitenkin tässä terveyskäyttäytyminen liittyy osittain myös siihen, että näitä tuotteita markkinoilla ja niitä jaetaan siellä. Ja tässä on kyseessä juuri näiden herkkien tai haavoittuvien ryhmien suojelu, joka pitää ottaa näiden tuotteiden yhteydessä esille. Tietenkin sisämarkkinoiden toiminta on tärkeä asia, kun pyritään estämään terveyserojen syntymistä. Niin tämä asia liittyy kuitenkin toisaalta sitten talouksien toimintakykyyn unionin alueella. Sitten täällä oli kommentteja myöskin terveydenhuoltojärjestelmään. Tässä oli monia tärkeitä kommentteja, joita ei ole katsoa, mutta en voi kommentoida nyt kaikkia tässä vaiheessa, vaikka potilastiedotus, lääkehinnat ja sitten äh, lääketieteellisen ammattipätevyyden rekisteröinti ja Täällä on tiettyjä huolenaiheita, että osissa jäsenvaltioissa ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia rekrytoida hyvää lääkintä henkilökuntaa, koska resursseja ole, vaan ei ole tarpeeksi ta- saatavilla. Totta kai me olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja jäsenvaltioilla ainakin on vastuu siinä, että hallinnoidaan lääkehuoltojärjestelmää, mutta myöskin alueilla on tärkeä rooli jäsenvaltioiden sisällä terveydenhuollon suhteen. Ja voin antaa sitten puheenvuoron kollegalle, josta mä käyn teille. Hän tulee puhumaan myöskin sosiaaliturvakomitean erotuksista, kuinka voidaan parantaa pääsyä terveydenhuoltojärjestelmän piiriin ja näin voitaisiin vähentää terveyseroja. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, niin haluaisin vain täydentää sitä, mitä sanoi kollegani. Äh, on äh, aivan totta, että valiokunta on tässä merkittävästi mukana, varsinkin sosiaalisen suojelun komitea. Se on Eurooppa-tason ja jäsenvaltiotason välillä. Ja e, Tämä koskee nimenomaan jäsenvaltioita. E, sosiaalisen suojelun e, komitea toukokuussa otti esiin jo tämän tiedonannon näkökohdat, varsinkin sen mikä on täälläkin jo huomattu, että haavoittuvien ryhmien edut ovat tärkeät terveydenhuoltoalalla. Tietenkin on maantieteellisiä eroja, mutta myös jäsenvaltioiden sisällä on eroja. Sekin pitää tulla esiin. Ja tässä on aivan erityinen ongelma joka on tullut paljolti esiin myös akateemisessa maailmassa tutkimuksissa. Meillä on edessä, edessämme ongelmia, jotka liittyvät haavoittuviin ryhmiin ja on aivan selvää, että tästä eh, asiasta eh, pitäisi eh, tosiaankin puhua ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota, varsinkin ajatellen terveydenhuollon saatavuutta. 2006 myös sanottiin, että äh, olennaista on se, että pitäisi parantaa hoidon saatavuutta ja hoidon laatua ja äh, niin sanottua äh, rahoituksellista kestävyyttä terveydenhuoltomenettelyissä, avoimessa koordinointimenettelyssä. Olen aivan varma siitä, että komissio on erittäin sitoutunut tässä asiassa. Sosiaalisen suojelun komitea on antanut kantansa jotta ryhdyttäisiin parantamaan hoidon saatavuutta eri terveydenhuoltojärjestelmissä. Eli tämä virallinen päätös tuli mm, toukokuussa. Ja toinen asia, tiedon vaihto. On aivan selvää, että kaikki toimenpiteet, joita on otettu esiin äh, äh, tiedon annossa, varsinkin tiedon keruuta ajatellen, äh, ajatellen sosioekonomista tilannetta ja erilaisia indikaattoreita. Nämä ovat sellaisia indikaattoreita, joita pitää myös arvioida kunnolla, mutta eh, viime kuukausina me olemme tehneet paljon yhteistyötä Eurostatin ja jäsenvaltioiden kanssa. Tämähän on eh, nimenomaan jäsenvaltioiden toimivastuulla ja eh, tämä tietojen keruu on siis olennainen. Ja vielä lopuksi minun mielestäni tämä on hyvin tärkeää myös strategisesti, eli terveydenhuolto kaikissa, kaikilla politiikan aloilla ja siinä pitäisi huomioida kansalaisten terveys. Kyseessä on, ei ole pelkästään kliininen ongelma niin sanotusti, vaan kyse on paljon sosioekonomisia tekijöitä, jotka määrittelevät yksilön terveydentilan. Kiitos. Vielen Dank. Ich gebe jetzt der Berichterstatterin das Wort und ich würde Mrs. McLarkin auch bitten, dass... Niin, pitäisin Clarkin, että pitäytynyt tässä aikataulussa sitten, joka tämä aikataulu on siis vielä kyseessä. Kiitos, kiitokset äh, varjoesittelijöille, jäsenille ja myöskin komissiolle sen kommenteista. Ja haluaisin kiittää myöskin siitä, että sanoit, että tämä oli kattava. Olisin halunnut laittaa tähän vielä enemmänkin. Tässä on kysymys niin monista avainasioista ja tämä on niin tärkeä asia kansalaisten ja meidän kaikkien kannalta, kun tässä, koska tässä tulee kysymykseen terveyskoulutus ja niin edelleen. Eli minun täytyy olla todella tiukka itseni kanssa määritellessäni, mikä kuuluu sisämarkkinoihin ja mikä ei. Eli keskustelu näistä syistä oli ehkä hieman ohut, koska aina yritin palata tähän sisämarkkinaulottuvuuteen. Suuri osa siitä keskustelusta, joka täällä on käyty ja kommentit, joita on tehty, niin ne otetaan tähän loppumietintöön, eli voidaan sitten laajentaa tätä, mutta meidän todellakin täytyy olla hyvin selvillä näistä sosiaali- sosiotaloudellista tekijöistä ja indikaattoreista, koska ne löytävät, löytyvät tämän näiden terveyserojen taustalta ja ne pitää pitää mielessä. Tutkimusohjelmat, ne mainittiin, ne ovat täysin olennaisia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä markkinoiden kanssa, jotta varmistetaan se, että investointeja tapahtuu, koska investoinneissa on suurista summista kysymys ja meidän täytyy pitää kiinni siitä, että Eurooppa pysyy eh, etusijalla näissä asioissa lääketeollisuudessa myöskin tulevaisuudessa, mutta tämä kuuluu jäsenvaltioille. Meidän täytyy pohdiskella sitä, mitä me voimme tehdä eurooppalaisella tasolla, esimerkiksi tietojen keruun suhteen. Me voimme hakea uusia ajatuksia ja identifioida sieltä ne parhaat käytännöt. Näin, nämä kaikki tulivat täällä jo tänään mainituksi ja me haluamme kaikki painottaa sitä, että IMKOlla aivan erityisesti näissä asioissa on paljonkin annettavana ja me voimme viedä näin myöten tätä eteenpäin. Aikataulu, no en nyt ihan varma ole siitä, milloin käännökset saadaan, mutta 7. joulukuuta olisi takaraja tarkistusten jättämiselle. Eli ehkä sitten 10. marraskuuta jätetään tämä käsiteltäväksi. Kiitos. The, the niin, tämä on 29. päivä tai, tai 30. marraskuuta tämän mietintöluonnoksen käsittely. Ja niin, niin, ja tarkistusten jättämisen päivän aikaan 7. joulukuuta. Ja sitten 10. tammikuuta on keskustelu ja äänestys. Sitten seuraava esityslistan kohta. Seuraava esityslistan kohta. Väitöskaupan valvonta. Ja annan esittelijä Ähm, Korassa Pildille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Niin kuin muistatte, 29. syyskuuta komissio esitteli hyvin kattavan äh, kertomuksensa ja siinä otettiin esiin ne ongelmat, joita on tullut esiin eri sidosryhmien kanssa meidän keskusteluissamme on puhuttu sopimattomista kaupallisista menettelyistä, kuluttajan saatavista tiedoista ja kestävyydestä, kestävän kehityksen vaikutuksista. Meidän täytyy kyllä hiukan keskittyä prioriteettikysymyksiin. Tämä on nelisivuinen mietintö haluaisin nyt teiltä hiukan tukea siinä, että rajataan tätä aihealuetta. Minä haluan saada aikaan sellaisen asiakirjan, jossa puhutaan, puututaan pääongelmiin, joita eri sidosryhmät ovat ottaneet esiin. Me tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä ja konkreettisia tapauksia jopa, joka saamme aikaan paremmin toimivan vähittäiskaupan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me puutumme kattavasti vähittäiskauppaan. Kyse on kilpailukykyisestä kasvusta ja siitä, että saadaan työpaikkoja Eurooppaan erittäin hyvä varjoesittelijöiden kanssa pidetty kokous Strasbourgissa. Haluaisin kiittää kaikkia siihen osallistuneita. Saimme sitä kautta hyvin rakentava aikaiseksi. E, myös päätoimijat ovat ilmaisseet halunsa laajempaan kuulemiseen ja siitä syystä olen pyytänyt lisäaikaa tähän mietintöön. E, nyt avainalueet ajatellen tätä soveltamisalaa. E, nyt on tullut esiin kuulemisessa, että parempi pääsy kauppaan ja tuotteisiin kuluttajille tämä markkinoille pääsy on edelleen paljolti rajoituksia kansallisella tasolla jäsenvaltioissa ajatellen tavaroiden vapaata liikkuvuutta Hollannista, Ranskasta, juusto, niissä pitää olla erilainen paketti. Ja sitten pitää olla maininta, ettei ole käytetty kidutuksen ja minä esitän näistä esimerkkejä, haluaisin saada tällaisia lisää. Tässä ei haluta keksiä pyörää uudestaan, vaan halutaan löytää nämä hyvät käytännöt ja vaihtaa näitä hyviä käytäntöjä ja ehkäpä painostaa enemmän siihen, että täytäntöön pannaan nykyisiä sisämarkkina lainsäädäntöjä ja ehkä painostettaisiin teollisuutta ja eh, tätä alaa, että se toimisi eikä puuttuisi meihin. Eh, ja sitten toinen tekijä, joka tuli esiin, on se, että on tiettyjä eh, käytäntöjä, jotka vähentävät valikoimaa. Monet isommat brändit ne ovat aiheuttaneet tällaista rajoitusta, monet ovat tästä huolissaan. Ja sitten tehokkuuskysymys, jätehuolto, energiansäästö, pakkauksen vaikutus ympäristöön olisi hyödyllistä tarkastella keskinäistä standardien hyväksyntää. Monilla yhtiöillä on paljon tutkimusta, kehitystä, joka saattaisi hyödyttää monia muita, jos, se, jos se sitten yhdistettäisiin, me voisimme keskittyä siihen, että niin emme me voi tehdä yhteisötasolla sitä, mitä voidaan mitä tehdä ainoastaan paikallistasolla. Ja kuluttajan suoja, meillä on siitä tulossa erikseen, erikseen lainsäädäntöä. Eh, ehkä pitäisi eh, ehdottaa sellaisia alueita, joille ei mennä lakia säätämään. Ja eh, tämä onkin ristiriitaisin kysymys, joka tulee esiin. Eli sopimattomat kaupalliset menettelyt, pienet yritykset eivät uskalla kertoa ongelmistaan, koska he pelkäävät menettävänsä liiketoimintamahdollisuutensa. Meidän pitää ottaa tämä esiin. Ehkä saisimme aikaan tiedotusmielessä näkyvyyttä ja asettaisimme sitten julkiseen keskusteluun sellaisia asioita, joista ei keskustella, koska ihmiset pelkäävät. Joten auttakaa minua tässä. Minun näkemykseni on se, että me tarvitsemme vuoropuhelua, me tarvitsemme kumppanuutta teollisuudelta. Meidän pitää lähteä pois tästä ideologisesta vastakkainasettelusta, joka estää sen, että löydetään rakentava ratkaisu. Meidän täytyy vedota myös siihen, että itsesääntelyä noudatetaan yrityksissä ja vapaaehtoista itsesääntelyä. Ja loppujen lopuksi uskoisin, että mietinnön lopputulos on sellainen, että katsotaan, miten paljon yhteistyötä teollisuus tekee kanssamme. Tämä kaupan ala eh, ryhtyy vapaaehtoisiin toimiin ja eh, sen myötä voimme päättää, tehdäänkö eh, sääntöjä vai miten paljon luotetaan itse sääntelyyn. Olen pyytänyt lisäaikaa sihteeristöltä, koska minun mielestäni on tärkeää, että otetaan mukaan kaikki osapuolet, kuluttaja, tahot ja suuryritykset, pienet yritykset ja totta kai myös varjoesittelijät. Ensimmäinen tapahtuma on 30. marraskuuta. Komissio järjestää silloin anteeksi, 27. lokakuuta komission kuuleminen, jossa on sidosryhmiä mukana. Kaikki ovat tervetulleita. 30. marraskuuta me järjestämme työpajan. Siellä on sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Sinne tervetuloa. Aion järjestää jotakin myös Ruotsissa. Sinne ovat kaikki tervetulleita. Se on eurooppalainen keskustelutilaisuus ja minä olen sihteeristön kanssa sopinut, että esittelen maaliskuun alussa tämän mietinnön ja sitten huhtikuussa tulisi valiokuntaäänestys. Tämä oli tuloksena, kun keskustelin varjoesittelijöiden kanssa, mutta haluan teidän näkemyksenne sisällöstä, aikataulusta ja koko prosessista. Aikotelin liittyen herra Harparin kommentteihin saman tien. Hän pyysi minua kertomaan teille, että tämä aikataulu on hyvin, hyvin äh, hidas. Ja tässä saattaa olla vaikeuksia muiden tehtävien kanssa, vaikka sisämarkkinapaketin kanssa. Voitaisiin vähän tiukentaa aikataulua. Voidaan miettiä tätä. Tietenkin varjoesittelijänä ymmärrän kyllä sen, että tarvitaan vähemmän keskittymistä asioihin, mutta taas sitten toisaalta puheenjohtajana haluan todeta, että tässä saattaa tulla ongelmia muiden tehtävien kanssa. No tästä meidän pitää keskustella vielä. Sitten Rova Kepaat seuraavaksi, joka edustaa täällä Rapansieria. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Korassa Pilt tästä hyvästä johdannosta. Ja herra Panseli, varjoesittelijä tapaamisessa äh, kertoi hyvin positiivisesta tapaamisesta omalta taholta, joten hän kiittää hänen puolestaan. Meille tulee sitten tähän Malcolm Harbourin kommenttiin aikataulun liittyen olen samaa mieltä. Me koordinaattoreina IMKossa päätimme, että sisämarkkinapaketissa olisi kolme mietintöä, jotka ovat rinnakkain eteneviä, eikä niitä pitäisi erotella toisistaan. Ja tässä pitää myöskin miettiä sitä, mitä vapaita paikkoja meille pitää olla tarjolla, että voimme kaikki ajoissa saada loppuun viedyksi. Ja tästä aikataulusta meidän pitäisi vielä keskustella ja voisimme miettiä sitä, mitä tässä yhteydessä voisimme tehdä, jotta kaikki sopii yhteen sitten. Sisältöön liittyen olen samaa mieltä teidän kanssanne periaatteessa joka asiasta. Te otitte hyvin ongelmia esille ja mainitsette myöskin, että PK-yrityksille tämä on tärkeä asia. Ja meidän pitäisi myös tässä yhteydessä ottaa huomioon se, että, että pienillä yrityksillä on todella mahdollisuus sitten selviytyä hengissä tämänhetkisessä maailmassa. Tämä on kyllä tärkeä asia. Ei pelkästään sen takia, että nämä kaupat ovat sinänsä tärkeitä, vaan sen takia, että ne ovat myöskin kuluttajille erittäin hyödyllisiä. Tämän takia meidän pitää huolehtia siitä, että ostosmaisuudet ovat mahdollisimman lähellä ihmisiä, eikä niin, että suuret yritykset toiminnallaan toimivat niin, että ei tästä kauppa ole olemassa. Eli tässä yhteydessä meidän pitää myöskin miettiä, minkälaisia sääntöjä voidaan luoda, jotta vältetään se, ettei mitään epäreilua kilpailu synny isojen ja pienten kaupan toimijoiden keskille. Että myöskin pienellä toimijoilla on mahdollisuudet. Sitten tämä toinen kysymys, joka mainitsitte, eli markkinoille pääsy. Todellakin on niin, että meidän pitää tähänkin tarttua. Ja kuten palveludirektiivissäkin me katsomme sitä asiaa, me tarvitsemme tästä screenausta, tarkastelua, mitä säännöstöä tarvitaan. On olemassa järkeviä sääntöjä, mutta mainitsin myöskin täällä sääntöjä, joista voidaan todeta, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Tämähän nyt ei enää liity mitenkään kaupan toiminnan laatuun, vaan kyseessä on selkeä protektionismi. Ja mehän haluamme kuitenkin tällä alalla sisämarkkinoita ylläpitää, joten on tärkeää, että me tartumme myös tähän asiaan. Vaikkakin meille sosiaalidemokraateille eh, markkinoiden avaaminen ei tarkoita sitä, että sääntelyä purataan, vaan säännellään paremmin. Tämän haluaisin vielä todeta. Ettei näitä kahta asiaa saa sekoittaa keskenään, kun ne ovat kaksi erillistä ja toisistaan eroavaa asiaa. Tässä yhteydessä haluaisin erityisesti miettiä sitä, että, että vähittäiskauppa pienissä paikoissa on tietyille ihmisryhmille tärkeä palvelu, ei vanhemmille ihmisille, ja niille ihmisille, jotka eivät ole niin liikkuvia enää. Vaikkakin nekin on mahdollisuus ostaa internetistä tuotteita, mutta ei tämä ole kaikille sopiva ratkaisu. Ja kun ajattelen juuri sitä, että vanhemmat ihmiset, vanhemmat henkilöt asuvat, aika usein naiset asuvat juuri yksin, niin tällöin heidän elämän laadulle on tärkeää, että he osta pelkästään tietokoneen kautta, vaan heillä on myöskin pääsy suoraan ihmisten piiriin. He menevät talon ulkopuolelle ostoksille. Tämä on tärkeää asia, joka pitää ottaa myös esille. Sen takia meidän pitää myöskin konkreettisesti miettiä sitä, miten voidaan antaa tukea näille yrityksille. Pitellä tai panseri, äh, panseri, niin totta kai jo, panseri, anteeksi. Niin herra panseri eh, ehdottaa myös eh, sitä, että pitäisi miettiä myöskin, miten voidaan ehkä verohuojennuksin lähestyä asiaa. Tämähän on myöskin asia, joka on ihan tarkastelun arvoinen asia, jotta nämä yritykset ovat sitten todellakin kilpailukykyisiä. Haluaisin lisätä vielä tähän yhden asian, jota Erpansari nyt ei todennut, mutta minun mielestä tämäkin on tärkeää. Juuri suurissa kaupungeissa yrityksiltä vaadittujen vuokrien avoimuus. Koska me kuulemme aika usein, että vaaditaan todella kovia vuokria. Ja tämähän ei ole jonkun pienen kaupan toimijan, vähittäiskaupan toimijan taholta mm, sellainen mm, maksettavissa oleva vuokra, joten tätäkin pitäisi miettiä. No niin, tässä kaikki halusin todeta, mutta näin yhteenvedottuna voin todeta, että tässä on myöskin yleishyödyllisten palvelujen luonne mukana, joka pitää ottaa huomioon. Nämä ovat sellaisia palveluja, jotka ovat yleisen edun mukaisia. Ja tämä pitää ottaa myös siinä mielessä esille. Ja uskon kyllä, että Rova Koratsa Pilton on tässä ihan oikealla tiellä. Kiitoksia sitten herra Lykekaat seuraavaksi. Toinen todeta, että, että Lykekaatia täällä seuraa myöskin Tanskan televisio. Toivottavasti teillä mitä sitä vastaa. Herra Lykekaat, olkaa hyvä. I hope not. Thank you very much. I continue in Danish. Jatkan tanskaksi. Tak for formand. Øh, jeg skal starte med lige undskylde, at jeg kom. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi sitä, että tulin paikalle myöhässä. En kuullut Koratsa Bildin puheenvuoron ensimmäistä osiota, eli jos nyt tässä toistan asioita, niin pyydän tässä jo etukäteen anteeksi. Kuten ensimmäisessä kokouksessakin painotettiin, niin tämä komission asiakirja, joka meille on esitelty, se ei ole asettanut mitään prioriteetteja meidän kannaltamme ja me, minun mielestäni olisi hyvin tärkeää ensin lyödä lukkoon ne prioriteetit näistä aiheista, joita me tulemme käsittelemään tämän mietinnön puitteissa. Meidän tulisi mielestäni rajoittautua sellaisiin asioihin, jotka koskettavat IMKO-valiokuntaa Minun mielestäni meidän ei tulisi mennä yhtään tämän pidemmälle. Mietinnössä tulisi mielestäni käsitellä näitä käytänteitä eri toimijoiden välillä ja meidän tulisi laatia myöskin vaikutusten arviointi ennen kuin sovitaan mistään säännöistä. Jos me puhumme sopimusehdoista yritysten välisissä liiketoimissa, niin se saattaisi johtaa jakelujärjestelmissä ongelmiin. Toiseksi minun mielestäni meidän tulisi tarkastella esteitä, sisämarkkinoiden esteitä aivan erityisesti vähittäissektorilla. Tästä, tässä me puhumme tällaisista alueellisista tarjontarajoituksista, eli tätä täytyy hieman tarkemmin tarkastella. Ja sitten meidän tulisi tarkastella hintaeroja jäsenvaltioiden välillä. koska tämä saattaa johtua verotuksellisista seikoista, ALV-kannoista. Ja sitten vielä yksi kohta. Mehän tarkastelemme tässä kannusteita EU-kaupalle. No, minä olen kiinnostunut tästä aiheesta, mutta me emme voi tätä hoitaa yksin ja meidän täytyy myöskin tarkastella iäkkäämpiä henkilöitä ja sitä tapaa, jolla he käyttävät vähittäiskauppaa hyväkseen. Ja tietenkin tätä täytyy tarkastella myöskin sisämarkkinoiden uudelleen käynnistämisen puitteissa. Meidän täytyy analysoida sitä, miten me voisimme tällaista EU-kauppaa edistää. Ja sitten vielä yksi kohta, jota tulisi tarkastella, kilpailu koska on yhä enemmän tällaisia yksittäisiä tavaramerkkejä, eli hyllyiltä löytyy yhä vähemmän tilaa uusille toisille tuotteille, ja täten tästä kilpailu vääristyy. Suuret kauppaketjut ovat erittäin hyviä omien merkkiensä edistämisessä, ja tämä johtaa sitten kilpailun vääristymään, ja tätäkin tulisi tarkastella. Kuten sanoin, en ole sitä mieltä, että meidän tulisi tarkastella tässä jonkinlaista äh, suunnittelulainsäädäntöä. Kuten jo sanoin, niin esimerkiksi energia, logistiikka ja ympäristö, jotka eivät kuulu IMKOlle, niin niitä ei tulisi tässä yhteydessä painottaa. Meidän tulee tässä tehdä valintoja prioriteettien suhteen. Eli nämä olivat ne kohdat, joita minä haluaisin käsiteltävän ja odotan innolla tiivistä yhteistyötä esittelijän muiden kanssa. Kiitoksia. Ja nyt sitten lyhyesti taas äh, vaihda roolia vihreäksi. Olen vihreiden varjoesittelijä. Haluaisin kiittää esittelijöitä, esittelijä tästä tehdystä työstä ja yhteistyöstä, erityisesti Strasbourgin tapaamisesti, tapaamisesta. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Minun kysymykseni on tässä, että pitääkö me tarkastella vielä sitä, että ehkä ähm, sopimattoman kaupallisten menettelyn suhteen pitäisi katsoa että tässä myöskin, äh, ottaa huomioon myöskin yrityksistä ja yrityksissä tapahtuvat äh, toimet, B2B. Mutta silloin, kun me kun puhuimme tästä direktiivin yhteydessä, pitäisikö ehkä ottaa B2B-ala mukaan, niin tällä oli monia syitä sen suhteen, että komissio ei halunnut ottaa sitä mukaan ja he sulkivat tämän asian näin. Mutta tämä voi olla, että tätä asiaa pitää ehkä ottaa vielä esille, jos siellä on ongelmia. Ja uskon, että monilla alueilla on ongelmia, koska kauppaketjut kasvavat suuremmiksi ja vähittäiskauppa ei ole silloin samalla tasolla, kun käydään kilpailemaan näiden suuren, suurten ketjujen kanssa. Joten meidän pitäisi ehkä vielä katsoa uudestaan tätä, voisimmeko ehkä keskittyä näihin sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin ja sitten ottaa myöskin huomioon, tarvitaanko tällä kentällä myös sääntelyä. Ja nyt sitten taas puheenjohtajana herra De Jong, Erad de Filisin sijaan. Olkaa hyvä. Ehm, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, herra Fillides ei päässyt tähän tänään, mutta eh, joka tapauksessa halusin pyytää eh, puheenvuoroa, koska haluan kiittää komissiota tästä kertomuksesta. Kirjoitin jo komission sen Barnierlle eh, kirjeen, että erinomaista, että keskustelemme tästä asiasta. Eh, eh, ja lisäsin kirjeeseeni sen, mitä Rova Gebhardt sanoi. Komission kertomuksessa viittataan sosiaaliseen toimintaan kaupoissa. Se on tärkeää tai sen kaupan sosiaaliseen tehtävään. Jos katsotaan nyt, miten markkinat ovat kehittyneet ja kauppa, niin täytyy sanoa, että mm, kaupat ovat lähteneet pois keskustoista, kaupunkien keskustoista ja kylistä. On maaseudulla ja pienissä kylissä on pulaa kaupoista – Täytyy ottaa huomioon myös turvallisuusnäkökohdat ja sosiaalinen aspekti. Sekin pitäisi tunnustaa. Ja tämä liittyy siihen, mitä täällä jo sanottiinkin. Meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta voisimme auttaa näitä kyläkauppoja ja pieniä myymälöitä. Tällä hetkellä on lähinnäkin käytännön pakko toimia osana ketjua. Täytyy olla isompi, isompaa kauppaketjua osa ja usein tapahtuu niin, että ihmiset menevät äh, marketteihin autollansa, sehän ei ole mikään ympäristöteko. Ja tämä johtuu siitä, että pienet paikalliset kaupat ovat liian kalliita. Tässä on paljonkin ongelmia. Tämä on hyvin hankalaa itsenäisillä ammatinharjoittajille, pienille vähittäismyymälöille. Ja sitten tämä B2B ja sopimattomat kaupalliset menettelyt. Minun mielestäni tämä asia on tärkeä. Ja me, minun mielestäni tässä pitäisi tarjota jonkinnäköisiä tukitoimia, jotta pienet kaupat voisivat elää vielä maaseutualueilla ja e, pitäisi tarjota myös jonkinnäköistä muuta tukea. Minä olen kysynyt tästä ja komissio vastasi melko myönteisesti. E, ehkä meillä pitäisi olla eri, erillinen selvitys siitä, miten autetaan pieniä e, myymälöitä ja komissio oli myös sitä mieltä. Komission jäsen sanoi, että hän seuraa keskustelua melko läheltä. Jos haluamme siis tarjota erityisasemaan näille pienille kaupoille. Jos voisimme vahvistaa niiden roolia, se olisi hyvä ajatus. Kiitokset, herra Rosvo, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Äsken Suvanin kanssa keskustelimme alkoholista ja toivoisin, että me emme tässä nyt astu siihen alkoholistin ansaan, jossa varjossa esitään, etsitään illalla avaimia ja sitten vielä väärästä paikasta, kun avaimet kuitenkin ovat muualla. Eli tässä haluaisin hieman pohdiskella tätä tulostaulukkoa ja olen suht tyytyväinen tästä käydystä keskustelusta, koska se osoittaa hyvin toteen sen, että me haluaisimme laajentaa tätä sovellusalaa meidän täytyy ensinnäkin olla prioriteetteja ja sitten samanaikaisesti meidän ei tulisi joutua tulostaulukon vangiksi, koska tällä hetkellä siinä keskitytään liiaksi tyytyväisyys, tyytyväisyyden ilmaisuuden tai valitusten keräämiseen. Ymmärrän sen, että tässä tulostaulukon johdantolausakkeessa puhutaan Montin raportista ja siinä sanotaan, että kuluttajien, kuluttajien tyytyväisyyden täytyy olla ähm, tämän sisämarkkinoiden uudistamisen keskiössä. Haluaisin aivan erityisesti sanoa, että kaikki ne keskustelut, joita tässä on käyty, ne ovat täysin perustavaa laatua olevia, mitä tulee kilpailuun ja äh, liiketoimiin. Nämä liittyvät niihin tämänpäiväisiin tulostaulukoihin ne eivät kuitenkaan aina saa kuluttajan arvostusta osakseen. Esimerkiksi mitä kilpailuun tulee, niin kuluttaja ei useinkaan tiedä, että tällaiset suuret ketjut, joita kuluttaja pitää kilpailukykyisinä, niin ne ovatkin itse asiassa saman ryhmän haaraliikkeitä, eli ne eivät todellisuudessa olekaan kilpailuasemassa keskenään. Ja ne suurimmat vääristymät löytyvät nimenomaan tuolta Toisin sanoen saattaa olla supermarketteja, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan ja syntyy sellainen kuva, että ne kuuluvat eri ketjuun, mutta loppujen lopuksi ne kuuluvatkin samaan ketjuun. Eli tässä asiassa meidän tulee olla hyvin valppaita. Sitten pienten liikeyritysten puolustaminen. Olen kovin iloinen, kun kuulen kollegojen sanovan, että lähikauppoja täytyy puolustaa. Olen aina yrittänyt niitä puolustaa, mutta aina tämä ei ole helppoa, koska lähikauppoja me ei pidetä useinkaan yhteen sopivina kilpailusäännösten kanssa. Olen kuitenkin täysin vakuuttunut siitä, että me voimme sovittaa nämä yhteen ja on erittäin hyvä, jos meillä keskuudessamme syntyisi konsensusta siitä, että me haluamme ne nivoa yhteen. Minulla on vakaumus, hyvin vahva vakaumus se, että mitä lukunottamatta juustopakkaukset ja muut samantyyppiset pakkaukset, niin olen täysin vakuuttunut sen suhteen, että ne aiheet, joista me keskustelemme ja joissa, joista kuluttajat saavat liian vähän tietoa tai epäselvää tietoa omassa maassaan, niin ne ovat suurin piirtein samoja kuin ne aiheet, joissa sisämarkkinoilla muualla on ongelmia jos esimerkiksi otamme esimerkiksi äh, kännykät tai pankkipalvelut, niin nämä ovat kaksi sektoria, joissa tyytymättömyyttä kuluttajien keskuudessa on aivan erityisesti mitä hinnoittelun, tulee. Ja tämä ei ole sattumaa. Nämä ovat niitä aiheita, joissa kuluttajilla on sellainen olo, että kun he tarvitsevat rajat ylittäviä palveluja, esimerkiksi pankkipalveluja oman maansa ulkopuolella tai haluavat käyttää kännykkää oman maansa ulkopuolella, niin silloin ongelmia syntyy. Toisin sanoen kaikki hinnoittelujärjestelmien selventäminen jäsenmaan sisällä, niin se johtaa automaattisesti siihen, että koko sisämarkkinoilla tämä tilanne paranee. Eli nämä kulkevat käsi kädessä jos yhdessä jäsenvaltiossa on epäselvyyttä, niin silloin epäselvyys on todennäköisesti vieläkin suurempi sitten kun ryhdytään puhumaan siitä, että saataisiin aikaan vaihtoa rajat ylittävällä tavalla sisämarkkinoilla. Ja sitten vielä lopuksi, ja tässä esitän kysymyksen kollegoille, esittelijälle ja varjoesittelijöille – Meille on ehdotettu, että jotta nyt tulostaulukkoa voitaisiin parantaa, niin no tähän liittyy ongelma, täytyy identifioida näitä, näitä markkinoita, eikä meillä ole riittäviä voimavaroja seurata näitä 50 markkina-aluetta yhtä aikaa. Enkä ole varma siitä, että paras tapa on sanoa, että emme sitten yhtä aikaa seuraakaan näitä 50 markkinaa, vaan seuraamme yhtä kerrallaan yksi toisensa jälkeen. Minun mielestäni olisi parempi, että me voisimme saada jonkinlaisen katsauksen kaikista näistä 50 markkinoista, ehkä vain avaintietoa joka vuosi. Ehkä joka vuosi ei yksityiskohtaisiin tietoihin voida mennä, ja sanottaisiin, että joka vuosi emme kattavasti voi seurata kaikkia markkinoita, mutta tehdään se tiettyjen indikaattoreiden, pääindikaattoreiden pohjalta. Minun mielestäni tämä olisi parempi kuin se, että sanottaisiin, että me seuraamme näitä markkinoita tyhjentävällä tavalla, mutta emme joka vuosi. Puhuin tässä juuri kännyköistä ja triple play järjestelmistä, pankkipalveluista. On aloja, joissa koska tietojen keruu tuoreiden tietojen keruu on niin hankalaa ja tässä vielä toistaisin sen, että olen kovin iloinen sen suhteen, että Eurostat, sitä kannustetaan tekemään yhteistyötä kansallisten tilastokeskusten kanssa. Mutta jos me sanomme heti alusta lähtien, että me luovumme kunnianhimosta suorittaa jotakin asiaa joka vuosi, niin silloin syntyy ongelmia. Eli minun mielestäni olisi parempi, että tavoitteemme olisi se, että jos me emme kattavasti niitä voi seurata joka vuosi, niin sitten tiettyjen strategisten päätietojen perusteella ainakin. Kiitos. Kiitoksia, herra Rochefort teidän kommenttinne tulostaulukkoon ovat aivan oikeita. Ne me merkitsemme myös ylös sitten, kun työstämme tulostaulukkoa. Mutta rouva Korasa Piltin asia ei käsitellyt sitä, vaan, vaan vähittäiskauppasektoria. Mutta tietenkin teidän kommenttinne sen suhteen, että pitää joka vuosina uudestaan keksiä pyörää uudestaan, on totta, ja tämä koskee myös Sitten Rova Tanjo, olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Minä haluaisin ensin kiittää eh, esittelijää. Ja tässä me olemme käyneet parikin keskustelua. Puhuimme eh, terveyserojen torjunnasta ja minun mielestäni komissio on eh, puuttunut nimenomaan epätasa-arvoon jäsenvaltioissa. Tästä on myös kanne meneillään. On tärkeää, että kansalaiset pääsevät terveyspalveluihin ja saavat myös lääkkeitä tasa-arvoisesti. Me puhuimme kaupasta, lähikaupoista ja kyläkaupoista Euroopan unionin jäsenvaltiota ja niiden pitäisi katsoa, että olisi tasa-arvoinen pääsy Euroopan unionin alueella pieniin apteekkeihin, että ne eivät ole keskittyneet ainoastaan kaupunkialueille, joilla on liikaakin. Sen sijaan maaseutualueilla on tästä pulaa ja tämä on todellakin kilpailuongelma ja kyse on myös turvallisuudesta. Se, että ei ole apteekkia tietyllä alueella, lääkkeitä voidaan jakaa, myydä marketeissa ja siellä ei ole henkilöstöä, joka on vastuuta henkilöä, jolla olisi tässä asiassa lisätietoa. Kiitoksia. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Schwab. Kiitoksia, herra Schwab. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu osoittaa sen, että täällä on monia mielipiteitä tähän aiheeseen. Viime kaudella meillä oli täällä kirjallinen kommentti, joka osoitti sen, että suurilla ketjuilla tavallaan käytät väärin tätä omaa johtavaa asemansa markkinoilla, joten olisi hyvä, että ottaa nyt selkeä kanta tähän näin. olemme tietenkin paljon asiaa kommentoineet, mutta mitään selkeää kantaa tähän ei vielä ole. Meillä on paljon ristiriitaisia kommentteja asiaan liittyen. Olisi hyvä nyt saada vihdoinkin selkeä kanta asiaan. Ja kun kuulin aikataulun, niin näyttää siltä, että me vuoden loppuun mennessä ei ole mitään mahdollisuuksia keskustella tästä näin, joten tällöin valiokunnan toiminta ei ole täällä mahdollista. Vasta ensi vuonna sitten jatkamme, mutta uskon, että varjoesitteet Rova Koratsa Pillin kanssa löytävät kyllä jonkun ratkaisun tähän. Toinen asia. Ottaisin mieleen sen kommentin esille, joka mainittu täällä muidenkin asioiden yhteydessä. Tässä on kaupparekisterien kautta tai, tai B2B-säännöstön siirtyminen tänne sopimattomien kaupallisten menettelyjen puolelle – Tässäkin on yksi asia. Tällä tavoin saataisiin myöskin yksi asia hoidetuksi, joka on vasta kuulemistilaisuudessa esille. Sitten kolmas asia vähittäiskauppaan, joka haluaisin ottaa esille, että vähittäiskauppa tietenkin haluaa todeta, että on hyvin tavallinen kaupan ala. Siinä on erilaisia toimijoita, pieniä, keskisuuria, ja suuria. Ja joskus nämä pienet eivät olekaan niin pieniä, ainakaan Saksan markkinoilla niin paljon pieniä enää olekaan, että ne vaan pelkästään näyttävät ehkä pieniltä muiden silmissä. Mutta joka tapauksessa tämä noudattaa selkeästi vain markkinasääntöjä. No, ongelmakin minun mielestäni on se, että, ja täällähän mainittiinkin tämä jo aikaisemmin puheenvuorossa, että tämä on, tämä on tärkeä markkina-ala sillä elintarvikkeiden, lääkkeiden myynti ei ole pelkästään markkinakysymys, vaan se on myöskin julkisen järjestyksen kannalta tärkeä toimiala. Joten tässä pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä, ja tätä asiaa meidän pitäisi katsoa vielä. Voidaanko vaikka tällaista kiinteän hinnan järjestelmää hyväksyä tällä markkina-alueella. Joten meidän pitää vielä keskustella paljon tästä asiasta. Ja mitä tulee esittelijän, niin uskon kyllä, että hän saa yhdessä varjoesittelijän kanssa aikaiseksi ehdotuksen, joka meille kyllä sopii. Kiitoksia sitten komissio vielä. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. Me tietenkin kun, kuuntelemme suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua tämän Koratsapildin mietinnön tiimoilta. Haluaisin vain sanoa, että Roa Koratsapild kutsutaan huomiseen konferenssiin, jossa keskustellaan tästä vähittäiskaupan seurantakertomuksesta. Sinne tulee noin satakunta sidosryhmää ja Sieltä saadaan varmaan ajattelun aihetta tällekin valiokunnalta ja odotan innolla tiivistä yhteistyötä näissä asioissa kanssanne. Sitten toiseksi edelleen edelleenkään en tiedä, mitä tästä sisämarkkinalaista tulee tähän asiaan liittyen löytymään. Toivon mukaan, että me tulemme siis seuraamaan tätä hyvin aktiivisesti, mutta kuten tiedätte, niin tämäkin tullaan todennäköisesti hyväksymään huomenna, eli tässä vaiheessa en voi tästä sanoa tämän enempää. Kiitoksia. Annan sitten vielä puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä tosiaan äh, haluan äh, kiittää kaikista kommenteista Arvostan niitä kovasti ja odotamme kovasti myös huomista komission kuulemista siitä. Saamme konkreettisia ajatuksia. Eh, kiitoksia Rova Gebhardille. Eh, olemme samaa mieltä kanssanne ja Rova Seerin meidän täytyy olla varovaisia, että keskittymme niille asio- niihin asioihin, joissa voimme saada jotakin aikaa aikaan yhteisön tasolla. En tarkoita sitä, että jokin alla olisi sellainen, ettei se ole ongelma, mutta ei välttämättä voida tehdä parlamentin tasolla siihen. Ja sitten nämä verotukselliset näkökohdat, ehkä voisimme tätäkin kehitellä myöhemmin jälkeenpäin, mitä tällä nimenomaan tarkoitetaan. Ja sitten äh, meidän täytyy rajoittaa nämä äh, alueet. Haluaisin äh, lähteä täältä tänään niin, että olemme sopineet tietyn alueen, jolla toimitaan ne asiat, joilla mennään syvemmälle. Sitten vaikutusten arviointi. Äh, kertokaa myöhemmin, mitä tarkoitatte ja minkälaisia aloja haluatte siihen. Äh, sitten sähköinen kaupankäynti, se on tärkeä asia. Äh, siinä on vielä paljon potentiaalia kehitettävänä markkinoilla, mutta me äänestimme juuri Arjesin mietinnöstä, enkä tiedä otetaanko se uudestaan esiin vai voisimmeko viitata siihen. Ei välttämättä oteta sähköistä kaupun, kaupankäyntiä täysin uudestaan tässä käsittelyyn. Sitten äh, kilpailun rajoitukset. Malcolm Harbour on tämän ottanut esiin. Ja meidän täytyy sitäkin äh, tarkastella. Se liittyy myös äh, hintaeroihin jäsenvaltioissa. Sitten, sitten yksityinen merkintä. meidän, meidän täytyy tarkastella sitä vielä tarkemmin ja keskustella siitä. Sitten äh, Rova Ryyle, kun minä puhun äh, sopimattomista kaupallisista menettelyistä, tarkoitan yritysten välistä kauppaa, äh, varmasti kaikki olette samaa mieltä. Meillä on direktiivi jo 2008-2006 vuodelta, joka puuttuu kuluttajan ja yrityksen väliseen kauppaan sopimattomista kaupan, kaupallisista menettelyistä näissä asioissa. Se on hyvin ristiriitainen kysymys. Kaikki ovat ottaneet esiin ö, dominova asema, ö, epäreilut sopimukset, ihmisten pääsy kauppaan. Te otitte esiin sen, ettei tarvitse mennä autolla. En ole aivan varma siitä, että voimme mennä paikallisiin sääntöihin tässä. Mutta niin kuin sanoin, se, että <clears throat> olisi oikeus päästä kauppaan, meidän täytyy sitä katsoa vielä. Ja sitten sosiaalinen tehtävä, kauppojen sosiaalinen tehtävä, me halutaan myös inhimillisiä kontakteja. Se on tärkeä alue. En tiedä, miten paljon voimme tehdä tässä asiassa yhteisön tasolla. Ja sitten oikeus perustaa liikeyritys. Kiitoksia vain tästä tuesta. Ja sitten vielä lopuksi aikataulusta. Olen keskustellut paljon sihteeristön kanssa tästä, koska sidosryhmät pyysivät laajempaa kuulemista. Minä, kuten kaikki teistä, me haluamme tehdä ammattimaista työtä. Haluan käydä läpi kaikki tarkistukset mutta se, mitä otit esiin näistä aikatauluista, Jyvänin mietintö markkinoinnista, mm, se, siinä on kolme aika jännettä. On mahdollista, että me ottaisimme tämän mietinnön sitten myöhemmin, mutta täytyy katsoa. Todellakin haluaisin käyttää kaiken tämän ajan. Ja sitten sisältö kysymyksistä sanoisin herra Rosforille, että haluan ehdottaa, että tämä otsikko muutetaan mietinnössä. Kyse ei ole tulostaulusta eikä seurannasta, valvonnasta. Kyse on sen pohjalta, mitä komissio on jo kartoittanut. Halutaan eh, tunnistaa ongelmia, ratkaisuja, parhaita käytäntöjä, mutta kyse ei ole pelkästään analyysistä, vaan me haluamme ehdottaa konkreettisia ratkaisuja, joten valvonta mielestäni ei ole riittävän proaktiivinen sana. Se ei ainakaan minulle sovi eh, me voisimme sanoa, että eh, vähittäismarkkinoinnin elvyttäminen tai vähittäiskaupan elvyttäminen, se liittyy yhtenäismarkkinalakiin se on tärkeä asia sisämarkkinoilla, mutta ei tämä mikään valvontamietintö ole. Se ei ole minun näkemykseni. Se on ratkaisukeskeinen mietintö lähinnä. Kiitoksia kovasti kommenteista. Ähm, ich gebe Ihnen recht, völlig recht, dass wir noch olette aivan oikeassa. Meidän pitää vielä katsoa uudestaan aikataulua. Me tälle alueelle kyllä tarvitsemme enemmän aikaa. Ja yhtenäismarkkinasäädös ei ole vielä ole valmis, joten odottaa, että se tulee ensin ulos. Ja sitten voimme todellakin miettiä aikataulua uudestaan. Tulen keskustelemaan herra Haapodin kanssa asiasta. Ehdotus tuli jo puhelimetsi, puhelimetsi minulle, mutta kun hän tulee paikalla itse täällä näin, niin pitää kyllä kuulla vielä sitten hänen kantaansa tarkemmin. Uskonkin, että me saamme hyvän kompromissin aikaiseksi. Nyt toinen asia. Meillä on iltapäivällä tärkeä kuulemistilaisuus. Ja yleensä täällä on paljon kansallisia edustajia paikalla. Meillä on 23 edustajaa 13 eri maasta, 11 EU-maata, kaksi EFTA-maata, Sveitsi ja Norja, 18 e- virkamiestä 13 jäsenvaltiosta ja meillä on yhteensä 41 kansallisten parlamenttien edustajaa paikalla. Jos täällä on vain neljä parlamentin edustajaa paikalla tai kolme paikalla, niin se on kyllä vähän ikävää. Joten pyrkikää nyt ryhmissänne vielä toteamaan, kertomaan asiasta, että tällä iltapäivällä on myöskin sitten edustajia paikalla. Minä ikävä kyllä en pääse alussa paikalle, koska puheenjohtajavaltio Pelkiä juuri tänään on organisoinut sosiaalipalveluista ja julkista hankinnoista mm, kuulemistilaisuuden. Minä olen siellä paneelissa mukana, joten minä en alussa pääse. Mutta huolehtikaa te siitä, että me olemme täällä monilukuisena iltapäivällä ja voimme nyt päättää hieman aikaisemmin tämän päivän kokouksen sillä vetoomuksella, että sitten iltapäivällä meitä enemmän paikalla täällä. Ja sitten seuraava kokous Älkää unohtako, että 8. marraskuuta on seuraava IMKO-valiokunnan kokous. Niin herra Gervain, myöskin teidän, Gervain, teidän ehdotusten äänestetään silloin. Saatte vielä kutsun tähän. Muistakaa maanantai 8. marraskuuta on seuraava IMKO-kokous. Näin kokous on päättynyt.